Arvon kollegat, aloitan istunnon. Eli nyt sitten yksityiset keskustelut seis. Olkaapa niin ystävälliset. Muistutan teitä kaiken lisäksi vielä siitä, että meillä on tärkeitä äänestyksiä ja hankalia, teknisesti hankalia äänestyksiä edessä, joten sitäkin suuremmalla syyllä pyydän hiljaisuutta. Näiden äänestysten poliittista ulottuvuutta valmisteltiin eilen koordinaattorien kokouksessa eilen illalla ja periaatteessa meillä on kyllä takeet siitä, että äänestykset menevät ihan kirkkaasti mutta tuloksista ei tietysti voida sanoa vielä mitään. Ainakin teknisesti asioiden pitäisi olla kunnossa. Ensinnäkin tarkistakaa, että teillä on äänestyskortit mukana. Jos tulee tällaisia tiukkoja äänestyksiä, niin niitä saatetaan tarvita. Toiseksi pyytäisin, EPPn koordinaattoria kertomaan minulle, onko minulla oikeus äänestää. Kun tässä nyt koko ajan nämä jäsenet kuljeskelevat edestakaisin. No niin, Salvador, Salvador, ole hyvä. On, on parti, sont partis pour la Bon, donc on va essayer de... kollegat siis ovat lähteneet. No, katsotaan, yritetään nyt pyrkiä siihen, että pääsemme äänestämään. Ja varmistakaa nyt vielä, että teillä on myös kaikki äänestyslistat. Viimeisimmät on muutama minuutti sitten printattu. Ja me aloitamme äänestyksellä Francesca Balsanin mietinnöstä ja hänellä on tämä trilogimandat. Bon. Tout le monde est au point. Bon, on va commencer à voter à main levée, puis... Eli kun kaikilla on äänestyskortit, vasta sitten menemme sähköisen äänestykseen, mutta ensin äänestämme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 Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Ovatko kaikki valmiina? Aloitamme siis äänestyksen nimenhuutoäänestyksenä ja sitten kun saatte nuo äänestyskortit, niin sitten tarvittaessa voimme käyttää myös elektronista äänestystä. Ovatko kaikki siellä valmiina? Mikäs esityslista kohta tämä nyt sitten 14. olikaan? 14. kartalla. Onko nyt toisessa? Eikö se ole? Täällä on muuten just tätä kuplatonta vettä, jos aha, on sitä näköjään <laughs> sielläkin. No niin. Esittelijä on valmis, kaikki ovat valmiina. Eli lähdetään äänestämään Francesca Balzanin mietinnöstä. Ensimmäinen on kompromissi iso A puolesta Kiitos vastaan. Yksi tyhjää. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi iso B esittelijältä. Tässä on kohtakohdalta äänestys. Alde on vaatinut sitä split votea siis. Eli ensin kompromissi ennen näitä sanoja and firmly believes ja niin edelleen, kuten listasta näkyy puolesta. Tämän ensimmäisen osan puolesta vastaan. Kaksi ääntä vastaan, neljä ääntä vastaan. Abstention. Donc deux contre et deux abstentions. Kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kiitoksia. Sitten toisesta osasta äänestetään, johon lisätään siis nuo lauseen jäsenet puolesta vastaan. Eli liberaalit, konservatiivit ja rouva Andreasen, mutta vähemmistössä. Toisin sanoen toinen osa on myös hyväksytty. Menemme kompromissiin iso C puolesta vastaan yksi. Tyhjää, ei tyhjiä ääniä, hyväksytty. Kompromissi iso D puolesta vastaan. Neljä ääntä vastaan, vihreät daamit tuolla ja sitten tyhjää hyväksytty. Hieman erilainen enemmistö kuin äsken. Néanmoins majoritaire. Compromis grand E, qui est pour? Sitten kompromissi iso puolesta vastaan. Neljä ääntä ei tyhjää, niin hyväksytty. Sitten kompromissi iso F puolesta vastaan. Ei vasta ääniä tyhjää, yksi hyväksytty. Kompromissi iso G puolesta vastaan. ei kukaan, tyhjää, yksi, hyväksytty niin ikään. Kompromissi iso H puolesta vastaan hieman enemmän kuin äsken. Tyhjää, ei tyhjiä, kuusi vastaan, eli hyväksytty. Kompromissi iso I puolesta Mitäs liberaalit tekevät puolesta vai? Sitten vastaan. Kaksi. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä hyväksytty. Kompromissi iso J puolesta. Vastaan. Kolme. Tyhjää. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Viimeinen kompromissi. Kompromissi iso K puolesta puolesta siis K menossa vastaan. Nyt täytyy laskea. Vastaa äänet, pitäkää käsi ylhäällä. Yhdeksän ääntä vastaan. Tyhjää. Eli hyväksytty. Sitten Menemme toisiin tarkistuksiin. Tarkistus 7. James Ellisin esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolme. Hylätty. Tarkistus 8. Jota esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää ei tyhjiä, hylätty. Tarkistus 9, Miguel Portasin tarkistus. Tässä on poisto. Esittelijän vastaan. Puolesta. Herra Portas sun puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjiä ääniä. Hylätty. Tarkistus 10, Rova Andreasenin esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ja hylätty. Tarkistus 11. Giovanni Lavian tarkistus, jossa on mukana suullinen tarkistus, johon, jossa lisätään siis crisis-sanan eteen sanat economic and social, taloudellinen ja sosiaalinen. Puolesta vastaan ei kukaan tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Erittäin lämpimästi hyväksytty. Tarkistus 12 ö, raukea, koska kompromissi A hyväksyttiin. Sama koskee tarkistusta 13. Eli tulemme tarkistukseen 20. Kaikki aikaisemmat raukeavat, koska nuo kompromissit hyväksyttiin. Tarkistus 20, herra Kluten tarkistus, esittelijä puoltaa puolesta. Esittelijä siis puoltaa tarkistusta 20. Vastaan. Kas vain ää, sähköisesti äänestämme. Saanko minä äänestää? Kertokaa. Äänestys alkaa. Yritetään tässä avata äänestystä. Tämä on hidasta tämä parlamentin elektroniikka. Ah, d'accord. Euh, le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tuloksena 33 puolesta 19 vastaan ja käsittääkseni yksi lisääni vastaan, anteeksi kaksi lisääntä, eli lisäänet menevät tasan ja tämä tarkistus hylätään. 21 raukeaa, 22 Giovanni Lavian, jota esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Siinä on kaksi esittäjää, tarkistuksen esittäjää ja siihen sisältyy suullinen tarkistus. Esittelijän suullinen tarkistus. Esittelijä täällä minua valvoo. Ja se tarkoittaa sitä, että jos tämä tarkistus hyväksytään, se siirrettäisiin kohtaan 23a. Esittelijä puoltaa tätä ja tämä tulee IMKOsta. Puolesta. Vastaan. Useita vastaääniä. Tyhjää. Yksi. Eli hyväksyt hyväksytty. Ja kuten esittelijä ehdottaa, se lisätään kohtaan 23a. Sitten on suullinen tarkistus, esittää, esittää, jonka esittää Francesca Balzani. Näisi siis korvata 3,6 prosenttia, korvata 4,7. Pieni yksityiskohta, joka tarkoittaa sata, satoja mil, mil, miljardeja puolesta Suullisen tarkistuksen puolesta vastaan. Viisi vastaan. Tyhjää, ei tyhjää. Hyväksytty. Sitten nämä, siksi, sitten nämä sivun alalaidassa ja seuraavan sivun ylälaidassa olevat tarkistukset raukeavat. Tulemme tarkistukseen 29. Herra Harto esittelijä vastustaa puolesta Kaksi ääntä vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 30. James Ellis esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Onnittelu James Ellisille. Hyväksytty yksimielisesti. Loput tämän sivun tarkistuksista raukeavat samoin seuraavan sivun alkupuolen tarkistukset. Menemme toiseen James Ellisin tarkistukseen numero 45, mutta tällä hetkellä esittelijä vastustaa puolesta. Kolme vastaan. Enemmistö tyhjää, ei tyhjiä, hylätty. Tarkistus 46 Alderyhmältä. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan yksi tyhjää hyväksytty. 47 esittelijä puoltaa puolesta vastaan neljä tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 ja tarkistus 40 Tarkastus 48 ensiksi herra Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Lova Andersen ja herra Marganti. 2. Puol- vastaan. Enemmistö ilmeisesti tyhjiä ei. Hylätty. Tarkastus 49. Haglund ja Verhofstadtin puolesta. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Yksi tyhjiä ei hyväksytty. Menemme tarkistukseen 50. Minulle juuri kerrottiin, että itse asiassa tarkistus 50, sitä pitäisi pikemminkin soveltaa kohtaan. Tarkistus 50 on siis kirjallinen. Siinä on kirjallinen ja suullinen tarkistus, Janilla Vien su- suullinen tarkistus. Ja kun aikaisemmankin suullisen tarkistuksen kohdalla tehtiin näin, niin jos se hyväksytään, siis tämä suullinen tarkistus, niin sitten se siirretään tar- kohtaan 13. Siellä sen oikea paikka on. Eli tarkistus 50 tullisille tarkistuksille puolesta. Kiitos vastaan. Kahdeksan vastaajanta, tyhjiä, yksi. Enemmistö puoltaa, eli se on hyväksytty ja se tulee kohtaan 13. Seuraavat tarkistukset, seuraavat kolme tarkistusta on katettu. Tarkistus 54, James Ellis esittelee vastustaa puolesta. Yksitoista vastaan. 17 tyhjää. Tarkistus on hylätty, koska enemmistö vastustaa. Tarkistus 55, jota esittelijä puolta, se on Fermin tarkistus puolesta vastaan yksi, kaksi, kolme anteeksi, tyhjää, ei tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 56, Marta Andreasenin esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi. Hylätty. Tarkistus 57, Haglundin ja Verhofstadtin. Tarkistus esittelijä vastustaa. Puolesta liberaalit. Jero Andreasen puolesta vastaan enemmistö, tyhjää, kaksi tyhjää ääntä, hylätty. Tarkistus 58 herra Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Yksi vastaan lukuisia tyhjää hylätty. Tarkistus 59, herra Bokrosin tarkistus, joka on identtinen tarkistusten 60 ja 61 kanssa, jotka ovat esittäneet äh, Helga Trypeli ja Claudio Morganti esittelijä puo vastustaa puolesta, näiden kaikkien kolmen identtisen tarkistuksen puolesta. 11 ääntä vastaan. Kuusitoista tyhjää. Eli nämä kolme tarkistusta on hylätty. Tarkistus 62 Haglundin ja Verhofstadtin tarkistus, jossa on siis kolme osaa. Esittelijä ehdottaa, jos tämä tarkistus hyväksytään, että se lisätään uudeksi kohdaksi 14a. Jos tämä siis hyväksyttäisiin, niin tässä on siis kolme kohtaa. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa joka alkaa Observes ja loppuu kohtaan Budget 2011. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa eh, hylätty. Toinen osa in this context clear difference to the EU's annual budget – Esittelijä puoltaa puolesta. Nyt mennään suoraan elektronisen äänestykseen, koska täällä näyttää olevan jakolinjoja. Minä osallistun äänestykseen, jos ryhmäni antaa siihen luvan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos 17 puolesta 16 vastaan. 18 puolesta. Onko muita lisääniä? Salvadorilla on korttinsa, eli tämä toinen osa on hyväksytty. Kolmas osa, joka alkaa therefore ja loppuu draft amending budget, esittelee vastustaa puolesta. Vastaan Selvä enemmistö. Tyhjää. Kolmas osa hylätty. Toisin sanoen tästä 62 tarkistuksesta jäi jäljelle vain toinen osa, joka siis sijoitetaan uudeksi kohdaksi 14a. Eikö niin? Ruvata esittelijä. Sitten tarkistus 63, James Ellisin tarkistus, jota esittelijä vastustaa puolesta. Kolme vastaan enemmistö tyhjää hylätty. Tarkistus 64 Hartongin tarkistus vastustaja vastustaa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 Haglundin tarkistus esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää Onnittelemme herra Haaglundia. Yksimielinen hyväksyntä. 66 Morgantin tarkistus, joka on poisto. Esittelijä vastustaa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67. Materan tarkistus on vedetty pois. Emme pääse äänestämään siitä. 68. Herra Bokrosin Esittele vastustaa puolesta. Kolme vastaan. Enemmistö tyhjää hylätty. Tarkistus 69 herra Hartongin esittelijä vastustaa puolesta. Yksi vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Sitten Bokrosin tarkistus 70 esittelijä vastustaa puolesta. Neljä. Vastaan enemmistö tyhjää. Kaksi. Hylätty. Tarkistus 71 sillä viian. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kahdeksan tyhjää hyväksytty. 72. Trypelin tarkistusesittelijä vastustaa puolesta. Kahdeksan vastaan. Suuret ryhmät, tyhjää, hylätty. 73 on jo katettu. 74. Morgantin tarkistus, jota esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 75 Lavian tarkistus, jota esittelijä puolta, puolesta. Kiitos vastaan. Seitsemän, kahdeksan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 rypelin tarkistus. Esittelijä vastustaa puolesta. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 trypelin tarkistus. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Kolme vastaan. Enemmistö tyhjää. Hylätty. Bokrossin tarkistus 78 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää kaksi hylätty. 79 Haaglundilta esittelee vastustaa puolesta. Nyt on tarkistettava elektronisesti. äänestämisessä siis 79 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan. Yksi tyhjä. Tai kaksi. Eli siis Haglundin tarkistus on hyväksytty. Trypelin tarkistus 80, jota esittelijä puolta, puolesta joudumme äänestämään taas elektronisesti Äh, suuret ryhmät ovat jakautuneet. Eli Trypelin 280 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 21 puolesta 16 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Ja se on siis hyväksytty. Joka on yhteensopiva 81 kanssa. Eli äänestämme tarkistuksesta 81, jota esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Viisi puol- tyhjää, yksi. Eli tarkistus 81 on hyväksytty. Tarkistus 82, useita esittäjiä tai laatijia ja tässäkin äh, esittelijä ehdottaa, jos tämä hyväksytään, että siitä tehtäisiin uusi kohta 76 bis. Esittelijä puoltaa tätä tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja niinpä se pannaan siis uudeksi kohdaksi 76 bis. Sitten 83 puolesta. yksi kaksi vastaan. Hylätty. 84 Aglundin tarkistus, jossa on suullinen tarkistus, jossa tarkoituksena on poistaa sana that puolesta vastaan Yksi tyhjä, yksi hyväksytty suullisille tarkistuksille. Tarkistus 85, herra Kluten tarkistus. Tässä on kaksi kohtaa. Ensimmäisestä osaa esittelijä vastustaa. Lisätään sana deeply. Puolesta. Gue puoltaa vastaan. Kaikki muut. Tyhjää hylätty. Toinen osa on sellainen, jota esittelijä puoltaa. Siinä lisätään sana social puolesta. Kuka puoltaa sosiaalisuutta? Vastaan elektroninen äänestys sosiaalisuudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos 15 puolesta, 16 puolesta, 22 vastaan, sosiaalinen katoaa. Bien. Nous sommes en direct sur Internet, le monde entier. Eli meillä on me inter, internetistä koko maailma voi seurata, miten täällä sosiaalisuutta tuhotaan. Tarkistus 86, Materan tarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, jota esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan. Kahdeksan tyhjä Hyväksytty. Toinen osa, jota esittelijä niin ikään puoltaa. Mutta tällä kertaa suuret ryhmät ovat jakautuneet, eli äänestämme elektronisesti tästä toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 23 vastaan. Tämä 23 plus 1, eli 24. Toinen osa siis hylätty. Menemme sitten seuraavaksi tarkistukseen 90. Nämä muut on katettu. Herra Portasin ja Kluten tarkistus, jota esittelijä vastustaa puolesta. Gue. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 91, joka tulee liikennevaliokunnasta. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 92, herra Hartongin tarkistus, sitä esittelijä vastustaa puolesta yksi vastaan. Muut tyhjää hylätty. Tarkistus 93, herra Morgantin tarkistus, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 94, jossa on monia esit päättäjiä, ja, jotka kuuluvat moniin ryhmiin ja moniin kansallisuuksiin. Vastust, esittäjä puolesta, puolta, puolesta vastaan neljä tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 95 on vedetty pois. 96 vastus, esittelee vastustaa puolesta Tämä jakaa mielipiteet. Otamme siis eh, elektronisen äänestyksen. 96 on siis kyseessä. Äänestys alkaa. Mitä EPP nyt mahtaa äänestää? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi puolesta, plus 1, 23, 14 vastaan hyväksytty. Tarkistus 97 herra Bokrosilta, joka on identtinen 98 tarkistuksen kanssa. E, esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan enemmistö tyhjää Nämä kaksi tarkistusta on hylätty. Tarkistus 99 Rova Andreasenilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan enemmistö tyhjää yksi hylätty. Tarkistus 100 liikennevaliokunnasta esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää Kaksi tyhjää. Kolme. Hyväksytty. Tarkistus 101. Monta esittäjää ja esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan kaksi tyhjää. Ei tyhjiä, hyväksytty. 102, jossa on myös, joka on myös liikennevaliokunnalta, mutta tällä kertaa esittelijä ei siitä pidä puolesta jotkut liberaalit kaksi vastaan. Enemmistö tyhjää kolme, neljä, viisi hylätty. L'amendement 103 de Monsieur Brocroche, le rapporteur est contre. Qui est... 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 104 herra Haglundille esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 Rova Materalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hylätty. 106 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 107 viialta esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Pitäkääpä kädet ylhäällä. Teitä on, nyt aika monta, niin lasketaan rauhassa. Nyt vastaan äänet siis. 107. 8. 9. Tyhjää. Eli hyväksytty. Tarkistus 108 Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Yksi vastaan. Enemmistö hylätty. Tarkistus 109 Trypeliltä. Esittelijä vastustaa puolesta. pienet ryhmät. Kymmenen vastaan. Hieman enemmän vastaan ääniä. Tämä on siis hylätty 1910. Haglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Sama enemmistö käyt katso vastaan Tarkistammeko elektronisesti? Eiköhän tuo nyt ollut aika selvää. Tyhjä hylätty tuokin 111 Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Rovanresten puolesta vastaan, anteeksi. Suuri enemmistö, tyhjä, hylätty. 112 Trypeliltä esittelijä vastustaa puolesta kuusi, Aika jännä poliittinen ryhmittymä. Vastaan suuri enemmistö tyhjää. Hylätty. 113 Bokrosilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. Tarkistus 114 Haaglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Gianni Lavia. 115 esittelijä puoltaa puolesta Kiitoksia vastaan. Kiitos, tyhjää. Sama enemmistö. Huvittavaa. Sama enemmistö. Ää, sama vastustus. Ja näin muodoista 15 hyväksyttiin 116. Ää, esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat vastaan. Tyhjää, hyvä, hylätty. 117 Sidonia ja muut kollegat. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118. Manner ja Haglund. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Ty- tyhjää. Hyväksytty. Se on yhdenmukainen 119 kanssa puolesta. Esittelijä puoltaa puolesta 119 vastaan. Vihreät ja konservatiivit. Se on hyväksytty. 120 Haaglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 121 tryppeliltä esittelijä vastustaa puolesta. Seitsemän vastaan. Enemmistö tyhjää. Se on hylätty. 122 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 123 Lavialta. Tähän tässä ensimmäisessä kohdassa on suullinen tarkistus, jossa reshuffle pitää korvata sanalla simplify. Ja urges the Commission also to continue its reflection on how to simplify, a reshuffle, the complex system. Tärkeä täsmennys. Esittelijä puoltaa. Näin muutettuna. Ketkä puoltavat? Vastaan. Kaksi vastaääntä. Te ette halua siis yksinkertaistaa konservatiivit, niinkö? Sitten tyhjää. Kiitos. Vihreät eivät halua sen kummemmin ö, yksinkertaistaa kuin uudistaakaan. Eli enemmistö puolsi 123 124 Olmaierilta. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Ei kukaan tyhjää. Monika yksimielisesti hyväksytty. Tarkistus 125 Karl Haglundilta. Esittelijä vastustaa puolesta. 5, 6, 7. Vastaan. Kiitos, tyhjää. Hylätty. 126 Jeegleltä esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. 127 Vokrosilta esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan enemmistö tyhjää hylätty. 128 Jeegleltä. Tällä kertaa esittelijä puoltaa. Ketkä puoltavat? 128. Kiitos. Vastaan. Kolme tyhjää. Kaksi tyhjää. Se on hyväksytty. 129 Tryppeliltä esittelijä puoltaa. Ketkä puoltavat? Kiitos. Vastaan. Liberaalit, konservatiivit ja muutama EPP. Kappas vain. Täytyy tarkistaa elektronisesti. 129 esittelijä puoltaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 23 vastaan hylätty. Se oli 129 siis. 130 Artongilta. Esittelijä vastustaa. Ketkä puoltavat? Vastaan. Enemmistö tyhjää. Se on hylätty. 131 Tryppeliltä. Täällä on erillinen äänestys. Ensimmäinen osa calls for a further reduction of export refunds. Esittelijä puoltaa. Mutta, mutta, EPP ei tästä piittaa. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. 24 puolta, 14 vastaan. Ensimmäinen osa on siis hyväksytty. Toinen osa, eli loput tekstistä Esittelijä puoltaa, ketkä puoltavat. Sama enemmistö, kuka vastustaa? EPP on yksinään. Oikein mukavaa, mutta vähemmistön jäitte. Eli toinen osa on niin ikään hyväksytty. Ja tämä suul, tämän suullisen tarkistuksen myötä tämä menee siis kohtaan 38. Sitten seuraavat puolitusinaa raukeavat. Mennään 138. Esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 139 Morgantilta. Esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Kaksi vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. 140, 140 Haaklunilta esittelee vastusta. Ketkä puoltavat? Viisi. Ketkä vastustavat? Enemmistö tyhjää. <clears throat> hylätty on. 141 Tryppeliltä esittelijä puoltaa, mutta EPP vastustaa. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. <clears throat> Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan. Pienellä e- enemmistöllä hyväksyttiin. Sitten seuraavat tarkistukset raukeavat aina 148 saakka. Esittelijä vastustaa 148 puolesta. Vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. 149 Andreassenilta esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Kaksi, kolme. Vastaan enemmistö, tyhjä, hylätty. 150 Guelta esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Gue ja vihreät. Ja Rova Vertman. Ketkä vastustavat? Enemmistö, tyhjää, hylätty. 151 Bokrosilta puolesta. Ketkä vastustavat? Tyhjä. Hylätty. 152 Hartungilta esittelee vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan. Enemmistö tyhjää. Hylätty. 153 Bokrosilta puolesta. Viisi vastaan enemmistö tyhjää, hylätty. 154. Sen esittäjä on pyytänyt puheenvuoroa. Barbara, haluatteko käyttää puheenvuoron? Si, grazie presidente, vorrei... Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, jossa lisätään tähän ähm, tarkistukseen seuraavat samat Äh, artikla de ennen slowing down ja sitten of ennen äh, illegal ja, ja sitten lisätään whilst acknowledging the obligation of the EU member states to conform established EU law ja korostaa ja sitten äh, se yhtyy tähän minun tekstiini. Kiitoksia. Est-ce que tout le monde a compris Ymmärsivätkö kaikki? Tämä tarkistushan on myös kirjallisesti jaettuna teille. Eli esittelijä puoltaa. Äänestämme näin muutettuna puolesta. Kiitos vastaan. Aika monet. Yhdeksän. Tyhjää. Kiitos. Se on hyväksytty suullisine muutoksineen. 155 Helka Tryppeliltä esittelijä puoltaa. Ketkä? Ahaa, sähköinen äänestys. Sähköinen äänestys. 155. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki jo äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 156 Portosilta esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan, enemmistö, tyhjää, se on hylätty. 157 Theodoros Skilakakisilta esittelijä puoltaa. Vastaan, kolme, viisi. Tyhjää, kaksi tyhjää, hyväksytty. 158 Alvarolta. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Enemmistö. Tyhjää. Hylätty. 159. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 160 Morgantilta esittelee vastustaa puolesta. Yksi vai kaksi, kolme. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161 Artongilta puolesta. Vastaan. Enemmistö tyhjää. Hylätty. 162 Portosilta ja muilta tässä on erillinen äänestys. Ensimmäinen osa Takes the View aina sanoihin European Strategy saakka puolesta. GUE vastaan. Muut. Tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Toinen osa reiterates aina sanaan citizenship. Esittelijä puolta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Toinen osa on ylläpidetty eli hyväksytty. 163 Portosilta esittelee vastustaa puolesta. Yksi. Vastaan. Muut. Tyhjää. Hylätty. 164 Hartongilta esittelee vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hylätty. 165 Haglundilta esittelijä puoltaa. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 Bokrosilta ja 167. Ne ovat molemmat identtisiä. Esittelee vastustaa puolesta. Neljä vastaan. Enemmistö tyhjää. Ne on hylätty. 168 Haglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Kuusi vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. Nyt menemme sivun loppuun 174 tarkistuksen haugilta. Hänhän on Envi-valiokunnan äänitorvi puolesta vastaan. Viisi tyhjää, yksi tyhjä, hyväksytty. Onnittelut Haukille. 175 Tryppeliltä esittelijä vastustaa puolesta. Seitsemän. Poliittisesti kiinnostava ryhmittymä vastaan. Enemmistö tyhjää. Näin muodon hylätty. 176 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan tyhjää, hylätty. 177 Laviilta esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Kolme tyhjää. Kiitos. Hyl- hyväksytty. 178 Pokrosilta esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan. Enemmistö. Tyhjää. Se on hylätty. 179 Elka Tryppeliltä. Siihen liittyy suullinen tarkistus kohtaan 23 liittyen. Ketkä puoltavat? Esittelijä puolta vastaan. Kolme tyhjää. Hyväksytty. Ja Kyse on siis kohdasta 28, joka koskee 23. Sitten 180 puolesta. Kiitos vastaan. Neljä tyhjää. Kaksi tyhjää enemmistö. Matera on tyytyväinen. Sitten kaksi identtistä tarkistusta Andreasilta ja Artongilta. Esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat vastaan. Enemmistö tyhjää. 181 ja 182 on hylätty. 183, se on vedetty pois. 184 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan. Enemmistö tyhjää. Hylätty. 185 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan sama enemmistö, tyhjää, hylätty. 186 Haglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Ai anteeksi, esittelijä vastustaa, mutta EPP puoltaa, joten äänestämme sähköisesti, joka äänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiiruhtakaa, kiiruhtakaa, äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 22 puolesta plus 1, eli 23 puolesta 15 vastaan. Se on hyväksytty. 187 laviijalta esittelijä puoltaa. Puolesta. Kiitos vastaan. Yhdeksän tyhjää, hyväksytty. 188 Hartungilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää, hylätty. 189 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. 4 vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. 190 Haglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Aha, Äänestetään sähköisesti. 190. Äänestys alkaa. Aika hitaasti äänestätte, herätkää. Jotkut eivät halua äänestää ollenkaan. Äänestys päättyy 17 puolesta, 19 plus 1 eli 20 vastaan, hylätty. 191 Olmajerilta, esittelijä vastustaa puolesta seitsemän. Vastaan enemmistö. Voi olma erparkaa. Tyhjää. Se on hylätty. 192 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hylätty. 193 Hartongilta esittelee vastusta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 194. Sama Hartong esittelee vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 195 Hartongilta esittelee vastustaa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 196 Haglundilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 197 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan. Kiitos, tyhjää, hylätty. 198 Bokrosilta esittelijä vastustaa puolesta. Kaksi vastaan. Vai kolmehan niitä olikin vastaan. Enemmistö tyhjää. Ei tyhjää hylätty. 199 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Viisi. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. 200 Fernandesilta esittelee puoltaa. Kiitos. Vastaan. Kolme. Tyhjää. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. 201 Andreassenilta esittelijä vastustaa. Ei kun anteeksi. 201 raukeaa, koska 200 hyväksyttiin. Anteeksi. 202 Andreassenilta esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan enemmistö tyhjää, hylätty. 203, esittelijä vastustaa, ketkä puoltavat. Vastaan, kiitos tyhjää, hylätty. 204 Haaglundilta esittelijä vastustaa. Se on identtinen 205 ja 206 kanssa. Nämä, näistä kolmesta yhtä aikaa äänestetään puolesta vastaan. Nostakaa kunnolla kädet ylös. Enemmistö tyhjää. Hyvä. Nämä kolme tarkistusta hylättiin. 207 laviilta esittelijä puoltaa. Ketkä puoltavat? Kiitos. Vastaan. Koko sosialistiryhmä vastustaa niinkö? No, äänestetään sähköisesti. Parempi katsoa kuinka tuo Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2, 6 plus 1, 27 ja 11 vastaan. Sosialistit ovat ihan yksin. 207 hyvä, hyväksyttiin. 208 Siis 208 raukeaa. 209 ja 210 ovat identtisiä, äänestetään niistä yhdessä, esittelijä vastustaa puolesta. Neljä vastaan, enemmistö tyhjää, hylätty 211 Bokrosilta, esittelijä vastustaa puolesta. Neljä normaalit epäilyt ja James Ellis viisi vastaan, Kiitos tyhjää. Hylätty. 212 Haaklundilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 213 Astrid Lullingilta esittelijä toki puoltaa puolesta Kiitos vastaan. Sentään kolme uskalsi vastustaa. Tyhjää, yksi tyhjä. kaksi yksi kolme on hyväksytty. kaksi yksi neljä Lavijilta esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 215 Lavijilta. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Underlines that aina sanoihin key services saakka puolesta esittelijäpuolta puolta vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen toinen osa shows its deep concern. Aina sanoihin has been applied. Esittelijä vastustaa. Suuret ryhmät ovat jakautuneita. Äänestämme sähköisesti toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys sujuu aika hitahkosti. Päättyy. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 22 plus 1 vastaan. Toinen osa on hylätty. 216 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 217 Lavialta esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kohtaan 71 Francescalta, joka teillä on silmienne alla. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. 218 Pokrosilta esittelijä vastustaa. Ketkä puoltavat? kuusi vastaan. Enemmistö tyhjää, se on hylätty. 219 hartungilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää, hylätty. 220 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. A4. 4 vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. 221 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta kiitos vastaan. Tyhjää, hylätty. kaksi Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 223 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 224 Andreassenilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Se on identtinen 225 kanssa, joka on niin ikään hylätty. 226 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää, hylätty. 227 Andreasenilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 228 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 229 Morgantilta esittelijä vastustaa puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 230 Haukilta esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kolme. Tyhjää. Hyväksytty. 231 raukeaa, koska hyväksyimme 82. Jotta voi pitää omaa tarkistustaan katettuna. Öö, 232 Hartongen esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 233 Haaklundilta esittelijä vastustaa puolesta. Seitsemän vastaan. Enemmistö tyhjää, hylätty. Kaksi, kolme, neljä, haukilta. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Neljä tyhjää, hyväksytty. 235 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 236 Jutta Haukilta esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Neljä tyhjää. Hyväksytty. 237 on katettu. Menemme tarkistukseen yksi. Olemme nyt IMKon esittämässä tarkistuksessa yksi esittelijä vastustaa puolesta. Ahaa, EPP puoltaa. Äänestämme sähköisesti tarkistuksesta yksi. Le vote est ouvert et le vote est clos. Le vote est clos. 17 pour. Äänestys päättyy 17 puolesta, 20 plus 1 vastaan hylätty. Sitten James Ellisin kakkonen esittelijä vastustaa puolesta. Kuusi vastaan, enemmistö tyhjää, hylätty. Kolme, sama esittelijä, esitteli, siis sama laatija esittelijä vastustaa puolesta. Sama enemmistö. Vastaan. Kiitos tyhjää, se on hylätty. Neljä. Esittelijä puoltaa. Mutta mielipiteet ovat jakautuneet, äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa ja pää... Äänestäkähän nyt. Äänestys päättyy. Kaksi kollegaa kieltäytyvät äänestämästä. 20 plus 1, eli 21 puolesta, 16 vastaan, se on hyväksytty. Sitten viitonen, Elesiltä esittelijä vastustaa. Ketkä puoltavat? James ja Andreas vastaan. Enemmistö tyhjää. Se on hylätty. Kuusi James Ellisiltä puolesta vastaan. Sama enemmistö. Se on hylätty. D'accord. D'accord. Alors, le secrétariat No niin, sihteeristä tässä sanoo, että kun otetaan huomioon, kuinka olemme tehneet hyvin työtä ja kun otetaan huomioon se, että kaikkein tärkeimmät muiden valiokuntien lausunnot on otettu huomioon, ja joissain tapauksissa ehkä vastus, niin ne on hylätty, niin ei tarvitse enää kutakin lausuntoa erikseen hyväksyä, vaan me liitämme ne tähän äänestykseen. Nyt loppuäänestys. Ai anteeksi, James. Normalement dans ce cas on met un paragraphe dans la... Normaalisti tällaisissa tapauksissa päätöslausemmin laitetaan kohta, jossa sanotaan, että katetaan muiden valiokuntien kannat. Muuten tulee protesteja. Euh, tu as raison. Olet ihan oikeassa, äh, James Eli äänestysluettelon loppuun laitetaan tämä luettelo. Ja nyt sitten loppuäänestys mietinnöstä näin muutettuna. Äänestämme sähköisesti niin, että voimme laskea äänet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 24. Portaus. Äänestättekö puolesta vai vastaan? Tämä on loppuäänestys. 25 puolesta, 7 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelut esittelijällemme. Hyvä, kiitän kaikkia jäseniä. Nous allons maintenant. Nyt äänestämme Alors, je vous propose de voter. Säilyttäkää siis oikaiseva ja korjaava ö, talousarvio 1 ja 2 edellyttävät tiettyä keskustelua, joten säästämme ne myöhempään. Nyt menemme äänestykseen, joka koskee Euroopan koulujärjestelmää. Damien Abad on esittelijä. Eli ottakaa äänestyslista, joka koskee Abadin mietintöä. Ovatko kaikki valmiina? Tout le monde est prêt. Ne partez pas, Barbara. Nous votons. Barbara, älä lähde minnekään. Nyt äänestetään. Eli äänestämme herra Abadin mietinnöstä. Tarkistus yksi, jota esittelijä puoltaa puolesta. Alvaron tarkistus siis vastaan. Yksi, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi Hartongilta. Se raukeaa, koska ykkönen hyväksyttiin. Tarkistus kolmekin raukeaa. Tarkistus neljä, jota esittelijä puoltaa puolesta vastaan yksi. Rova Andresen, älkää äänestäkö sekä puolesta että vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 Alvarolta on yhteensopiva kuutosen kanssa. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Herra Katalin Sorin tai rouva Katalin Sorin Ivan. Esittelijä vastustaa puolesta täytyy tarkistaa elektronisesti, koska näyttää siltä, että rajalinjoja on. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan kyseessä. Äänestys alkaa siis. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Äänestäkääpä. Äänestys päättyy. 12 puolesta, 23 vastaan ja Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 9 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 Alvarolta esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Esittelijä vastustaa puolesta. Eli äänestämme elektronisesti. Tarkistuksesta 11. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 14 puolesta, 22 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hylätty. Tarkistus 12 Hartongilta on suullinen tarkistus, josta minulla ei ole tekstiä. Herra Abad, olkaa hyvä. Il y a une erreur sur l'IBL, en fait l'amendement oral, c'est sur l'amendement suivant, l'amendement... Tässä on nyt erehdys, se pitäisi olla tuossa kohda, tarkistuksen 13 kohdalla tuo suullinen tarkistusmerkintä. Le 12. Äänestämme siis 12 ilman suullista tarkistusta. Esittelijä vastustaa puolesta. Yksi vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi tarkistus 13. Eli tässä on nyt siis ö, suullinen tarkistus. Niin tähän liittyy siis suullinen tarkistus. Ja sehän on teillä siellä paperilla. Se on sama Eli siitä otettaisiin vain kohdan kolme loppu pois, autonomy budget goals. Eli näin. Kaikillahan on se teksti siellä äänestyslistassa. Eli viimeiset sanat tuosta lauseesta otetaan pois. Viimeiseksi jää buildings policy. Eli siitä jää pois budget autonomy Force schools. Sitten puolesta äänet. Kiitos vastaan. Kuusi. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14, jota esittelijä kannattaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Rova Materalta Esittelijä vastustaa. Anteeksi, esittelijä puoltaa, kas vain. Eli esittelijä on muuttanut mielipidettään keskusteltuaan Rova Materan kanssa. Puolesta. Vastaan. Kymmenen tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. 16 herra Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ää, loppuäänestys ö, sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestäkääpäs, herätkää siellä. Äänestys päättyy. 34 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Eli seuraavaksi ehdotan, että äänestämme Jutta Haugin kahdesta mietinnöstä. Ja ensin äänestämme Maritime Safety Agencystä, eli meriturvallisuusvirastosta. Tämä menee varmasti nopeasti, koska Jutta Haug työskentelee hyvin tehokkaasti, eli hän ehdottaa, että äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksista 1-15. Eli tämä alkaa jo hipoa demokratian rajoja puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Eli nämä 16 tarkistusta, yhdestä 15 anteeksi, ne kaikki on nyt hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää yksimielisesti Rova ja lukunottamatta. Menemme sitten toiseen Jutta Haugin mietintöön joka koskee ENISA-virastoa, toisin sanoen informaatioturvallisuuden virastoa. Ja jälleen meillä on tällainen yhtenä ryhmänä systeemi, joka kattaa tarkistukset yhdestä 13. Ensimmäinen blokki. Kuka on äänestää puolesta? Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Tämä blokki yksi ryhmä on hyväksytty. Tarkistus 17 herra Kalfinilta, johon liittyy suullinen tarkistus, joka teillä on siinä silmien edessä. Eli pitäisi lisätä a comprehensive analysis related to the elaboration of. Joka tapauksessa esittelijä ei pidä tuosta suullisesta tarkistuksesta tai Kalfinin tarkistuksesta. Ahaa, esittelijä on muuttanut mielensä. Eli Jutta Hauk on muuttanut mielensä keskusteltuaan tarkistuksen tekijän kanssa. Tarkistus 17. Suullisen tarkistuksinen esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Se kattaa tarkistukset 10, 11 ja 12. Menemme tarkistukseen 18. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19. Alvaron tarkistus sitä esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Herra Alvaro on tyytyväinen tähän tulokseen. No, kokemus osoittaa, miten suurten ryhmien kanssa pitää olla. 13 on katettu, sitten Kalfinin 14, jota esittelee ja puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15, Alvaron tarkistusesittelijä puoltaa tällä hetkellä, tällä kertaa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 herra Balsitisilta tai Rova Balsitisilta, johon liittyy suullinen tarkistus, josta poistetaan sana moo eli enemmän transparenssia. Eli transparenssia pitää lisätä, mutta ei liikaa. Esittelijä puoltaa tätä puolesta vastaan. Tyhjää. Loistava, yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut tarkistuksen esittäjälle. Sitten loppuäänestys, voimme tehdä sen sähköisesti. Eli loppuäänestys. Sähköisesti kaikki äänestävät. Meneekö vähän hitaasti? No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 plus 1, 34 puolesta 1 vastaan 0 tyhjää ääntä. Onnittelut Jutalle ja näille yhtenä ryhmänä äänestyksille. Seuraavaksi voimme äänestää Sidonian mietinnöstä. Sidonia, nyt on teidän vuoronne. Ehkä te voisitte esitellä meille ehdotuksenne tästä lisä korjaavasta budjetista kaksi ja kolme, koska me voimme pitää tästä pienen keskustelun ja jos niin toivotte, niin äänestämme sitten tai siirrämme äänestystä. Sidonia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. In my, in my view we can... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun mielestäni me voimme äänestää minun mietinnöstäni äh, korjaavasta talousarviosta kaksi ja suullisesta tarkistuksesta. En tiedä, oletteko saaneet sen suullisen tarkistuksen, luulen, että olette sen saaneet. Ja jos teille sopii, niin sitten meidän tulisi mielestäni keskustella lisätalousarvioesityksestä kolme äh, tänään. Äh, te voitte päättää, että äh, yhdistämmekö ne minun mielestäni niitä voitaisiin käsitellä erikseen, koska me käsittelimme jo lisätalousarvioesitystä kaksi viime valiokunnan kokouksessa ja olen lähettänyt teille tämän suullisen tarkistuksen eh, sähköpostilla. Ehkä minun pitäisi hiukan selittää niitä. Näiden suullisten tarkistu... Nämä suulliset tarkistukset eh, ovat eh, komission lausuntojen mukaisia, jotka liittyvät yhden suuren ohjelman alhaiseen täytäntöönpanoon. Ja Tämä tieto on mielestäni erittäin tärkeää muuttaa meidän suunnitteluamme. Ja lisäksi 7. kesäkuuta eh, te itse valiokunnan puheenjohtaja ja minä saimme kirjeen komission jäsen Lewandowskilta, jonka minä tulkitsen hänen lisätalousarvioesityksensä muutokseksi. Ja tässä kirjeessä hän ehdottaa ratkaisua niitä määrärahoja varten, joita tarvitaan Mm, solidaarisuusrahaston käyttöönottoon, joten minun äh, tarkistukseni liittyvät näihin uusiin tietoihin. Olemme äh, mielestäni valmiita muutta, äh, äänestämään. Kuitenkin joitakin kiistakapuloita täällä on. Minun käsittääkseni liittyvät kuitenkin lisätalousarvioesitykseen kolme, joten minun mielestäni voimme äänestää tästä lisätalousarvioesityksestä numero kaksi. Eh, Anjens. Kiitoksia. Anjensen, olkaa Yes, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme kuulleet keskusteluja tästä kakkos- ja kolmos koska jotkut sanovat, että raha, jota me nyt otamme lisätalousarvioon kaksi Sidonian ehdotuksessa, otetaan pois sellaisista varoista, jotka on energiaprojekteissa jäänyt käyttämättä. Tämä on aika uusi asia, että me näin aikaisin varhaisessa vaiheessa vuotta lähdemme sanomaan, että tätä ei tulla käyttämään, mutta näin on kuitenkin käynyt. Komissio on informoinut meitä siitä, että jotkut tästä elvytyssuunnitelman projekteista jäävät pois myö- tai ne toteutetaan vasta myöhemmin, eli tämä raha tulee käyttöön vuodelle 2011 ja tällainen siirto on siis tehty. Ja tämä oli nyt uutta tietoa, jota me saimme, kun me viimeksi keskustelimme lisätalousarviosta kolme. Alun perin me mm, viime vuoden lisärahoista, ylijäämirahoista olimme, aiomme ottaa nämä. Minä olen yrittänyt esittää toisenlaisia argumentteja ryhmäni nimissä. Minä ö, totean kyllä, että enemmistöä ei ole toisenlaisen toiminnan taakse, mutta myös laillisia palveluja on pyydetty sanomaan kantansa siitä, mikä oikeastaan on mahdollisuus siihen, että lisätalousarviota kolme tarkistetaan tässä tilanteessa. Ja minusta olisi mukava kuulla tuleeko laillisista palveluista jotain responssia tähän. Kiitoksia. Merci Anne. Salvador a demandé la parole. Kiitos Anne. Sitten Salvador, ole hyvä. Sí, presidente, nosotros también. Niin, puheenjohtaja, mekin keskustelimme eilen tästä meidän ryhmässämme näitä kumpaakin lisätalousarviota ja me olemme samaa mieltä Sidonian kanssa, eli idea on se, että tämä negatiivinen varaus, joka me olemme luoneet, täytettäisiin mahdollisimman nopeasti. Euroopan komissio on antanut meille täytäntöönpanotietoja, jotka osoittavat sen, että nämä on alitäytäntöönpantu ja siksi meillä on mahdollisuus käyttää tämä raha lisätalousarvion kaksi toteuttamiseen, jossa on hyvin selkeät päämäärät ja mitä tulee lisätalousarvioon kolme, me odottelimme vielä laillisen palvelun tietoja, mutta saamiemme tietojen mukaan, siis me koordinaattorit olemme saaneet sellaisia tietoja, joiden mukaan mielestäni vaikuttaa aivan selvältä, että meillä ei ole todellista mahdollisuutta avata tätä debattia neuvoston kanssa varsinkaan tässä kohtaa. Eli se, että voisimme korjata tällaista talousarviota. Mielestäni se on paljon poliittisempi vaihtoehto kuin, enemmän poliittinen kuin budjetillinen vaihtoehto, eikä mielestäni tässä kesäkuussa nyt ole oikea hetki ottaa tällaista teemaa esiin. Ehkä seuraavien rahoitusnäkymien yhteydessä siitä voitaisiin keskustella, tai ainakin paljon myöhemmin tämän vuoden kuluessa, mutta nyt ei ole oikea hetki. Tällä hetkellä me mieluummin pitäydymme Sidonian ehdottamassa vaihtoehdossa lisätalousarvio 2 ja lisätalousarvio 3 suhteen, jossa kakkosessa siis oli tarkistuksia ja kolmosessa ei. Kiitos. Très bien, je vous remercie, monsieur Kiitoksia. Herra Bokros. Just very briefly. Ihan lyhyesti, koska me äänestimme yksinkertaistamista vastaan ja äh, uudistuksen puolesta. Tämä on todellinen uudistus tuli se 2011. Minun mielestäni tämä on huono vaihtoehto, mutta kaikki muut vaihtoehdot ovat vielä huonompia, joten suosittaisin, että äänestämme tämän puolesta, koska huonoin tilanne olisi pitää tämä negatiivinen varaus. Joten jos komissio sanoo, että näin voimme tehdä, tämä ei ole mikään kovin elegantti ratkaisu, mutta parempi sekin kuin pitää nämä negatiiviset varaukset loputtomiin. Kiitos arvon kollega Granfe. because... Voin puhua lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Mitä tulee korjaavaan lisätalousarvioon kaksi, olemme ehdotetun muutoksen puolesta, koska mielestämme neuvoston päätös olla hyväksymättä oikeastaan mitään ei ole kestävä. Meidän täytyy löytää parempi ratkaisu. Ja mitä tulee oikaisevan lisätalousarvioon kolme, ainakin teoriassa olisi kiintoisaa testata tätä äh, keissiä. Johtopäätöksemme on se, että olisimme aika heikoilla oikeudellisilla jäillä, jos emme olisi esittelijän kanssa yhtä mieltä. C'est très clair. Kiitoksia. Tämä tuli selväksi. Sitten Rova Mater alkaa. Si, presidente, brevissima anch'io. Niin, mm, puheenjohtaja, ihan lyhyesti minäkin haluaisin täysin tukea Sidonian ehdotusta siitä, että siirretään käyttämättömiä varoja jotka liittyvät energiahankebudjettikohtaan, jotta voidaan tukea elvytystä globalisaation rahaston kautta. Minä tietenkin olen globalisaation eh, rahaston esittelijä, mutta siis tuen täysin Sidonian ehdotusta. Sidonia. No niin, Sidonia tulee nyt ehdottamaan meille ratkaisua kuultuaan kaikkien puhujien kannat. Ja minä ehdotan teille nyt seuraavaa. Me äänestämme lisätalousarvio kakkosesta tarkistuksineen, joita esittelijä meille ehdottaa, aivan suunnitellusti. Mutta joka tapauksessa meillä oli tarkoituskin lisätalousarvio kolmasesta äänestää vasta seuraavalla kerralla. Minä siis ehdotan, että äänestämme lisätalousarvio kahdesta. Ja tämän äänestyksen jälkeen valmistellaksemme jokaisen omaa kantaa lisätalousarvio kolmoseen annan oikeudelliselle osastolle puheenvuoron, jotta se voi antaa meille suullisen analyysin oikeudellisista ongelmista, joita lisätalousarvio kolmonen tuo tullessaan. Ja sen jälkeen sitten tämä kirjallisesti vahvistetaan meille, oikeuden osalta vahvistaa se kirjallisesti, mutta näin meillä on mahdollisuus lähteä muodostamaan mielipidettämme ja kantaamme ja tarkentaa sitä ja valmistella lisätalousarvio kolmosen äänestystä. Eli olkaa hyvä, rouva esittelijä, teille puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää niitä, jotka ovat ilmaisseet tukensa. Minusta tämä ei ole paras ratkaisu, se on kuitenkin paras mahdollinen ratkaisu. Ja nyt asiakirjoissanne teillä on tarkistukseni, ja ehkäpä olisi hyödyksi hiukan selostaa niitä. Ajatushan on se, ja kirje komissi, kirjassa komissiolta puhutaan vain 90 miljoonasta, mainitsin sen jo. Eli kyse on rahasta solidaarisuusrahastoon, mutta minun tarkistukseni menevät pidemmälle. Minun tarkistukseni ei sisälly komission ehdotukseen, mutta sen tarkoitus olisi tasapainottaa negatiivista varausta, ja sen tarkoitus, aivan kuten Barbara ihan oikein sanoi, olisi äh, lisätä määrärahoja globalisaation sopeutumisrahastoon. Eli tässä on kaksi elementtiä. Ja te, jotka ovat nyt oikein hyvässä taisteluhengessä neuvoston kanssa, niin tämä, voin vakuuttaa, että tämä tulee kyllä luomaan ristiriitaa neuvoston kanssa. Ehdotukseni ei ole niin sujuva ja helppo kuin miltä se ehkä näyttää, koska tämän ehdotuksen myötä, josta pyydän teitä äänestämään, niin saattaa näyttää siltä, että neuvosto pitää sitä aika ärhäkkänä, koska neuvosto ja komissio odottavat, että me äh, kohteliaasti ja kiltisti odotamme äh, siirtymä, siirtopäätöksiä, mutta minä itse kyllä uskon, että tämä negatiivinen varaus on vireillä oleva asia, jota meidän tulisi kyllä pyrkiä ratkaisemaan. Siihen liittyy kolme elementtiä. En tiedä, johtaako tämä sovitteluun, toivottavasti ei. Toivon, että neuvosto on riittävän fiksu ymmärtääkseen meidän hyvän tarkoituksemme ja ymmärtää, että me pyrimme ratkaisemaan kaksi ongelmaa, globalisaatiorahaston määrärahat ja negatiivisen varauman kysymyksen. Toivottavasti neuvosto suhtautuu myönteisesti, mutta en voi taata sitä vielä. Vielä kertaalleen haluan kiittää teitä ja nyt voinemme äänestää. Bon, les choses me paraissent... Selvä, kaikki näyttää aika selvältä ja konsensus, ei sentään yksimielisyys, mutta konsensus vaikuttaa ryhmien välillä aika suurelta. Eli esittelijän takana ollaan. Ja minä lisään vielä, että me olemme juuri kompromississa K, iso K-kompromississa hyväksyneet pääasiallisten aiheiden listan, jota 11.7. Eh, trilogissa olisi tarkoitus keskustella. Lisäksi 2011 budjetin käsittelemättömät tai ratkaisemattomat asiat ja lisäksi tietysti lisätalousarvion eh, asiat pitäisi myös tuoda tuohon mm, tri- trilogiin 11.7. Emme me nyt halua neuvoston kanssa mitään konfliktia, mutta täytyyhän meidän sanoa kuitenkin neuvostolle, että meillä ei ole sama lähestymistapa neuvoston kanssa, kun puhutaan siitä, miten 2011 odottamattomien menojen suhteen toimitaan. Meidän tulkintamme ei ole sama kuin neuvoston ja viime, viime joulukuussa hyväksytyn tiedonannon joka, tai julkilausuman, joka lisättiin 2011 budjettiin ja joka liittyy odottamattomiin menoihin. Ja siinähän sanottiin, että ne pitää lisämäärärahoista maksaa. Eli nyt sitten ottakaa äänestyslistat esille tästä lisätalousarvio kakkosesta. Me äänestämme näistä budjettitarkistuksista. Je propose de voter en bloc à la manière de... Donc, en bloc. Eli ehdotan, että äänestämme yhtenä ryhmänä näistä neljästä budjettitarkistuksesta puolesta vastaan. Yksi vastaan, tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Tarkistukset päätöslauselmaan. Voimmeko me äänestää niistäkin yhtenä ryhmänä? Tiedätte, että on suullinen tarkistus ja teillä on teksti draft amending budget. Eli täytyy ö, korvata nämä EUSFstä. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä? Puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjää, ei tyhjiä ääniä, eli yhtä ääntä vajaa mielisyys Emme tarvitse sähköistä tarkistusta. Kiitos Sidonia. Eli tässä oli budjettiäänestys. Sitten äänestämme herra Bögen mietinnöstä samasta aiheesta. Ja seuraavaksi annan sitten puheenvuoron oikeudelliselle osastolle. Reimer Bögen mietintö. Siinä on yksi ainoa tarkistus herra Hartongilta, jota esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys mietinnöstä puolesta. Vastaan. Yksi vastaan. Herra Suljan, oletteko vastaan? Ette ole. Herra Surjan heräsi hieman myöhään, tyhjää, eli hyväksytty samalla enemmistöllä. Loistavaa. Nyt on käännyn, käännyn siis oikeudellisen osaston puoleen. Voisitteko te kenties nyt antaa meille analyysinne tästä ö, tai kahdestakin asiasta, jotka ovat poliittisesti ö, sidoksissa toisiinsa – Eli ensinnäkin, mikä on täsmälleen se liikkumavara, joka parlamentilla on, kun puhutaan viime vuoden ylijäämä rahoista ja niiden käytöstä, e, jotka siis antavat sijaa lisätalousarviolle, tänä vuonna lisätalousarvio kolmoselle, mutta joka ei ole selvästikään sellainen samanlainen lisätalousarvio kuin yleensä, jos asia nyt voi näin ilmaista. Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on tämä, kun puhutaan tuloista, jotka Euroopan budjettia ruokkivat. Voidaanko oikeudelliselta kannalta olla sitä mieltä, että kun lasketaan täytäntöönpano ylijäämää, niin tulot, jotka tulevat sakoista, joita Euroopan unionille on komission päätösten nojalla maksettu, voiko näillä sakoilla olla jokin erityiskohtelu? Voidaanko niitä käyttää eri tavalla kuin mitä tahansa muita tuloja? Näistä asioista olemme keskustelleet valiokunnassa ja koordinaattorien kesken ja tarvitsemme nyt lisää valaistusta, jotta voimme ottaa vankan kannan lisätalousarvio numero kolme. Olkaa hyvä, oikeudellisen osaston johtaja. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Vastaan kysymykseen siinä järjestyksessä, kun esitettiin. Mitä tulee lisätalousarvioesitykseen numero kolme, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, että tämä on erittäin erityislaatuinen lisätalousarvioesitys, jonka komissio artiklan 15 alakohdan kolme perusteella rahoitusasetuksesta esitti tämän säädöksen mukaisesti sen jälkeen, kun kunkin vuoden tilit on esitetty, niin jos arvioiden välillä on eriä, eri jävyyksiä, niin ne siirretään seuraavaan budjettiin ja niistä. Ää, joten ainoa aihe, siis tämän lisätalousarvioesityksen ainoa aihe tai teema ovat nimenomaan ylijäämät. Tämä artikla 15 alakohta 3 antaa ymmärtää, että lisätalousarvioesitys omistetaan ainoastaan niille eroille, joita arviot aiheuttavat. Eli tämä on tekninen lisätalousarvioesitys, joka parlamentin täytyy hyväksyä. Siihen ei pidä tehdä mitään muutoksia. Tämä on meidän näkemyksen, näkemyksemme. Eli artiklassa 15.3 sanotaan, että tämä siis koskee ainoastaan näitä eroavaisuuksia. Eli muita asioita ei tässä yhteydessä tule käsitellä. Tämä on vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen. Toinen kysymys, joka liittyy siihen, voitaisiinko tulo, ö, sakkoja olla palauttamatta jäsenvaltiolle, voitaisiinko niitä käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Tämä kysymys on poliittisesti aivan relevantti ymmärtänette, että minä voin puuttua vain oikeudelliseen asioihin, en poliittisiin, mutta oikeudelliselta kantilta olisi syytä mainita, että artikla 15 rahoitusasetuksessa pyrkii siihen, että päädyttäisiin budjetin tasapainoon. Se on itse asiassa kohdan kolme otsikko. Ja tämä periaate tarkoittaa sitä, että tulo ja, tulojen ja maksumäärärahojen tulee olla tasapainossa. Eli kun puhutaan näistä sakoista, niin ne ovat osa unionin tuloja ja ne on sisällytetty ylijäämien laskemiseen. Jos väitätte, että jäsenvaltioiden ö, maksamat maksut tulisi jättää palauttamatta niille, vaikka ne sisällytettäisiinkin kilpailu, vaikka ne liittyisivätkin kilpailusakkoihin, niin silloin tätä tasapainoa ei kunnioitettaisi. Tämä on meidän kantamme toiseen kysymykseen. kiitoksia puheenjohtaja. Très bien. Hyvä. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta. Voisitteko vielä kirjallisestikin eh, lähettää meille kaikille tämän saman tiedon viikon loppuun mennessä. Haluaako rouva esittelijä vielä esittää jotain kysymyksiä oikeudelliselle osastolle? Tässä vaiheessa ei. Sitten ehdotan, että lisätalousarvioäänestykset jätetään tähän ja äänestämme siis ensi kerralla lisätalousarvio kolmosesta siis ensi viikolla tai siis tarkoitan seuraavassa kokouksessa 27. päivä. Aikataulujen takia meidän on pakko siitä ensi kerralla äänestää, koska jos emme äänestäisi siitä oikeudellisesti, seuraava järkevä ajankohta olisi täysistunto viikko heinäkuussa, niin tämä tarkoittaisi, että vaikeneminen on myöntymisen merkki ja se, että ettei parlamentti olisi hyväksynyt yhtään tarkistusta ennalta asetettujen määräaikojen puitteissa lisätalousarvion suhteen, tarkoittaisi sitä, että parlamentti olisi yhtä mieltä neuvoston äänestyksen kanssa. Ja sitä me emme ilmeisestikään halua, joten meidän todellakin ehdottomasti täytyy budjettivaliokunnassa äänestää lisätalousarvio kolmosesta seuraavassa kokouksessamme 27.6. Sen sijaan meillä on vielä joitakin äänestyksiä tekemättä ja erityisesti ne ovat tällaisia rahansiirtoon liittyviä äänestyksiä. Eli tarkistusten määräaika on 26. kello 12. Se siis vielä tuohon edelliseen, mutta menemme nyt sitten rahansiirtoäänestyksiin. äänestyksiin. Ensinnäkin otsake kolme. Annan uudestaan puheenvuoron Sidonialle, joka esittää joitakin rahansiirtoja. Ole hyvä. Sidonia, vous avez la parole sur le, le 18. I'm totally embarrassed, but I don't have my... Minua hiukan nolottaa, mutta minulla ei ole luettelua, mutta kiinnittäisin huomionne siihen, että meillä on yksi tärkeä siirto, joka liittyy siis kakkoseen. Se on ainoa kiistan alainen siirtoesitys tänään, ja jos sallitte, niin korostaisin hiukan kantani taustoja. Taustalla on se, että siis täytäntöönpanon osalta on ollut ongelmia. Minä, Monika Holmaier ja Alvaro, me kaikki yritimme valvoa sitä, kuinka siska kaksi ohjelma on tullut täytäntöönpannuksi. Meillä oli varaus, joka otettiin käyttöön budjettimenettelyn yhteydessä. Voin tietysti selittää teille, kuinka olemme yrittäneet tekemään komission kanssa yhteistyötä. No loppujen lopuksi komissio on tähän mennessä antanut meille ihan riittävästi, minun, minun mielestäni riittävästi tietoa, jotta voimme hyväksyä siirtoehdotuksen. Eli jolleivat muut kollegat vastusta, niin suosittaisin, että äänestämme puolesta. Très bien. Donc nous sommes sur le virement numéro... Hienoa. Eli olemme siirtoesityksessä 18. Ja me olemme tästä aiheesta jo keskustelleetkin. Kysymyksessä on varaus, siis kaksi järjestelmää varten. Monika haluaa sanoa jotain, olepa hyvä. Ich darf nur in Ergänzung... Minä haluaisin vain... Ota mikki. Minä haluan vain äh, lisänä, komissiolle, äh, lisänä Sidonille sano, sanoa, että meillä oli komission kanssa äh, tekninen tapaaminen. Siellä komissio sanoi, mistä, mistä kustannuksista on kyse. Ja oli vuoden alussa selvää, että kustannukset olisivat suuremmat kuin määrärahat. Ainoastaan laajuus ei ollut selvillä. Nyt komissio antoi meille hyvän yhteenvedon. Nyt on sitten vain katsottava, ovatko nämä uudet virstaanpylväät ja tekniset rakennusosat hyviä. Me todellakin toivomme tätä. Alors, je soumets au vote donc ce Hyvä, eli äänestämme siirtoesityksestä 18, jota esittelijä lämpimästi suosittelee puolesta. Siirtoesitys 18 puolesta. Herätkää. Vastaan. Yksi tyhjä, eli 18 on hyväksytty. Kohdassa 19 on humanitaarisesta avusta kysymys, siirtoesityksessä 19, eli humanitaarisen avun väline erityisesti Libyassa ja Norsunluurannikolla suoritettavia toimia. Ennen kuin esittelijälle annan puheenvuoron, niin täsmennän vielä sen verran, että sivulla, dokumentin sivulla seitsemän tässä alun perin käytettiin Pohjois-Kypros-termiä, joka pitää korvata poliittisesti korrektilla termillä, joka on in those areas, eli Kyproksen tasavallan niillä alueilla, joissa Kyproksen hallitus ei harjoita todellista kontrollia. Kaikkihan ymmärtävät tämän nyanssin, joka ei ole budjettiasia, vaan poliittisesti erittäin tärkeä, eli emme puhu Pohjois-Kyproksesta. Sitten tuo siirtoesitys. Mikä on teidän suosituksenne, rouva esittelijä? Eh, minun suositukseni olisi äänestää puolesta. Minulle tämä on hyvin perusteltu pyyntö. Se eh, on poliittisten kehitysten mukainen sekä Norsulurannikolla että Libyassa, joten minä en mitenkään vastusta tätä. Kiitoksia. Kuka kannattaa siirtoesitystä 19? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on vielä toinen äänestys, joka koskee öö, siirtoja 5 ja 10 tai niiden tarkistuksia, mutta kun työllisyysvaliokunta on eksplisiittisesti pyytänyt ja tarvitsemme heidän lausuntonsa se he äänestävät vasta iltapäivän alussa. Minä ehdotan, että äänestämme näistä asioista vasta kuultuamme työvalio, työsken, työllisyysvaliokunnan äänestyksen tuloksen. Tämän koskee globalisaatiota. Kyseessä on Barbara Materan ja Raimer Bögen kaksi mietintöä. Ja kun työllisyysvaliokunta vasta iltapäivän alussa äänestää näistä, niin me voisimme heitä kohtaan olla kohteliaita ja äänestää vasta loppuiltapäivästä, eli päivämme loppupuolella näistä asioista. Kiitos Sidonia. Nyt meillä on ainakin yksi siirto, joka koskee muiden toimielinten budjettia. Helka Trypel Helga. Helga, sinä voisit ehkä tyytyä siihen, että et ainoastaan ja iloasi Raimer Bögen kanssa, vaan kertoa meille tästä asiasta. Me olemme niin iloisia, että näemme sinut noin iloisena, mutta ehkä sinä voisit nyt esittelijänä kertoa meille, antaa meille luonnoksen siirroista tois, toisille toimielimille, jotta kaikki muutkin voisivat olla yhtä iloisia. Moment, please. Hyvä on, hetki pieni. de virement sur le budget du Parlement, le, le, le C4. Niin, meillä on nyt tässä siirtoesitys parlamentin projekti. Budjetista. Request for transfer. Kiitoksia, minä aloitan. Minulla on kaksi siirtoa pyyntöä. Aloitan tästä vähemmän ongelmallisesta. Tämä koskee Euroopan ulkosuhdehallintoa. Se on annettu meille harkittavaksi. Tässä on kyse eräänlaisesta globaalisiirrosta, jossa on 14 budjettikohtaa. Mainitsin y- y- tässä on kyse 5,5 miljoonasta eurosta. Kyse on mistä nämä määrärahat tulevat peruspalkoista pääasiallisesti ja kyse on äm, äm, rahoista, jotka mm, liittyvät henkilöstösääntöihin. Meillä on annettu perustelut, yksityiskohtaiset perustelut tälle siirrolle ja olen tästä erittäin iloinen. Tätä tämän vuoden ulkosuhdehallinnon budjettia on muutettava, koska osa budjettikohdista oli joko yliarvioituja tai aliarvioituja, kun budjetti luotiin vuonna 2010. Tämä on ymmärrettävää, koska on vaikea arvioida uuden instituution tarpeita, ja minä suosittaisin, että annamme vihreää valoa tälle siirrolle. Kiitoksia, ei puheenvuoropyyntöjä, joten äänestämme tästä siirtoesityksestä puolesta, eli ulkosuhdehallinto vastaan. Yksi tyhjää, ei tyhjää ääniä. Eli tämä siirto, joka on numero 2011 ulkoasianhallinnolle on hyväksytty. Sitten menemme C4 siirtoon, joka koskee parlamenttiamme. I have some... Hyvä, kiitos. Tässä toisesta siirron suhteen minulla on hiukan ongelmia. Tämä koskee meidän omaa parlamenttiamme ja se liittyy siitä, että otettaisiin 5 miljoonaa euroa IT hankkeista. Parlamentti päätti viime vuonna asettaa tämän varaukseen odottaessaan lisätietoja IT-hankkeesta. Se myöskin pyysi syvällisempää analyysiä ja keskustelua. Ensimmäinen ehto on minun mielestäni täytetty, mutta minä en ole eh, nähnyt tai ollut osana laajempaa keskustelua tästä aiheesta, eikä kollegat täällä eh, ovat. Eh, minä olen hiukan hankalassa tilanteessa, koska vuosi on jo pitkällä ja oletan, että hallinto odottaa näitä rahoja. Toisaalta tämä on periaatekysymys, koska hallinnossa on jonkinlainen tendenssi, että vältetään keskusteluja mm, puhemiehistön ulkopuolella, jotka kuitenkin ovat tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat moniin ihmisiin ja aiheuttavat kustannuksia. Siksi haluaisin tietää kollegojen mielipiteet täällä. Minä mm, olisin valmis lykkäämään tätä siirtoa näissä olosuhteissa. Joten yhteenvetona eh, näen täällä keskustelun puutetta. Eh, ja antaakseni teille vielä erään ajatuksen eh, tiedoissa, jotka saimme tähän mennessä, on esimerkiksi ehdotus, että olisi velan yhteys kaikissa saleissa ja täysistuntosalissa ja niin poispäin. Tämä olisi minun mielestäni hyvä, mutta sitten ehdotetaan hyvin paljon videokonferenssia täällä parlamentin sisällä. Minä en tiedä, tarvitsemmeko sitä, koska tämä saattaisi johtaa siihen, että monet kollegat eivät tule kokouksiin, vain järjestävät ainoastaan näitä talon sisäisiä videokonferensseja. Tämä ei minun mielestäni ole hyväksi ja siksi me voisimme ehkä keskustella siitä, tarvitsemmeko sitä, ja hyvä ratkaisu olisi ehkä vapauttaa vain osa määrärahoista varauksesta, mutta ensin haluaisin kuulla kollegojeni mielipiteet. Yeah. Kiitoksia Helga. Kerran Ferm on valmis vastaamaan tähän kutsuun. Ihan Ihan pari kommenttia vain. Olen Helgan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on hieman vaikeaa. Me olemme saaneet hyvin paljon tietoa, mutta tarvitsemme myös keskustelua tästä. Sitä olen samaa mieltä. Tässä on pari asiaa, jotka meidän mielestämme ovat todella sellaisia, joista pitäisi keskustella. Esimerkiksi entä sitten aikataulu, että todella saisimme tämän yhtenäisen kommunikaatio-ohjelman. Me olemme odottaneet hyvin kauan, mutta aikataulu ei ole vieläkään entä sitten tämä paperiton tai vähäpaperisempi parlamentin kokousten järjestäminen – meillä ei ole tästäkään lisää informaatiota sen suhteen, kuinka paljon tässä voidaan säästää. Siinäkin tarvitaan lisää tietoa. Ja minä tiedän, että meillä on myös minun ryhmässäni ja muissakin ryhmissä jäseniä, jotka ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi katsoa, katsoa suoria yhteyksiämme Microsoftiin. Onko se ainoa vaihtoehto vai voimmeko me miettiä muita vaihtoehtoja tulevaisuuden kannalta, esimerkiksi avoimien koodien suhteen? Kyllä tässä on muutamia asioita, joista pitää keskustella ennen kuin voimme hyväksyä tämän. Ehkä meidän pitäisi pitäisi jopa saada oma esityslista kohta tästä aiheesta, jotta voimme puhua siitä. Kiitoksia, herra Fernandes. Herra Fernandes. uma posição de, de princípio eh, favorável eh, aos objetivos desta transferência. Aliás, penso que... Niin, kyllä minä ihan puollan tämän siirron taustalla olevia syitä. Me emme voi tietenkään puoltaa sitä, että lisämatkustelu aiheuttaisi ylimääräistä hiilijalanjälkeä. Täytyy toki suhtautua myönteisestikin videokonferensseihin. Emme tietenkään vastusta lisäkeskustelua aiheesta. Kuitenkin on niin, että se tieto, joka meillä on nyt hallussamme, näyttää ihan riittävältä ja perustellulta. Emme vastusta sitä, että asiasta keskustellaan yksityiskohtaisemmin edellyttäen, että lykkääminen ei sitten aseta kyseenalaiseksi koko hankkeen tarkoitusta. Très bien. Donc... Selvä. Helga, sen perusteella mitä sinä ja kollegat tässä juuri sanoitte, te siis mieluummin lykkäätte tätä äänestystä ja toivotte, että tästä eteenpäin parlamentin palvelut antaisivat täsmennyksiä näistä kohdista, jotka mainitsit ja joihin täsmennyksiä vielä tarvitaan poliittinen päämäärä on sellainen, että sitä emme tässä aseta kyseenalaiseksi, kuten herra Fernandes juuri meille muistutti ja Joran Fermi yhtä lailla, mutta me tarvitsemme siis lisää tietoa. Ehdotan siis, että äänestystä tästä siirrosta lykätään. Nyt me olemme siis saaneet äänestykset päätökseen lukunottamatta tätä viimeistä äänestystä, joka vasta sitten työpäivämme loppupuolella tehdään. Se liittyy tähän globalisaatiorahastoon. Sitten Buildings Policy. Monikalla ei ole tätä mietintöä vielä. Se on harmillista, mutta te varmasti, hänellä varmasti on toinen tilaisuus sitten esitellä sitä. Ja sitten me menemme tarkastelemaan Karl Haglundin kahta mietintöä esityslistakohdissa 8 ja 9. Ja ne liittyvät tutkimus- ja innovointirahoitukseen ja tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmaan. Eli ehkä on parasta, että esittelette molemmat mietinnöt yhtä aikaa, ihan miten haluatte kummin vain. Me voimme keskustella näistä kummastakin ehkä yhdessä ainoassa keskustelussa. Herra Haglund, olkaa. Excuse my absence in the... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että en ollut paikalla viime kokouksessa. Kun tästä keskustellaan, minun piti olla kotona ja haluan kiittää kollegani edustaja Jenseniä siitä, että hän käsitteli tätä aihetta minun puolestani. Vihreä kirja on erittäin tärkeä ja tämä on aihe, joka on linjassa sen kanssa, mitä parlamentissa on työstetty viime vuosina ja myöskin tässä valiokunnassa. Tämä lausuntoluonnos sellaisena kuin se esiteltiin viime kerralla. Siinä on muutama tärkeä kohta, jotka haluaisin ottaa esille. Yksi on se, että huolimatta siitä ajatuksesta, että 2020 strategia yhdistetään kaikkiin eurooppalaisiin politiikan aloihin, on tärkeää korostaa sitä, että kohesi- ja rakennerahastot ovat täydentäviä tiedot, tutkimuksen rahoituksesta ja siksi me tarvitsemme vielä riippumatonta tutkimuksen rahoitusta. Tämä saattaa olla itsestään selvää, mutta on tärkeää korostaa tätä mielestäni tässä lausunnossa. Tässä lausunnossa olen myös yrittänyt tuoda myönteisellä tavalla esiin komission ehdottamia ää, innovatiivisia rahoitusvälineitä. Yhdestä asiasta en kuitenkaan ole itse kovin vakuuttunut vielä näin kutsutut soft loansit, pehmeät lainat. Tiedän, että varjoesittelijänä on myönteisempi tämän asian suhteen kuin minä. Meillä on tullut keskusteluja ja olen kysynyt komissiolta ja Euroopan investointipankilta, mitä se, ne ovat nähneet tämän mallin. Ehkä saatan muuttaa vielä tätä lausuntoa niiden keskustelujen jälkeen, joita on käynyt komission ja EIBn kanssa. Sitten kannatan tätä korkeampaa riskiä epäonnistumista toleranssia, koska tällä tavoin ainoastaan voidaan saada aikaan jotain menestyksekästä. Ja sitten yksinkertaistamiskysymykset, jotka myöskin nousevat esiin edustaja Gressle mietinnössä, nousevat täälläkin esiin. Ja me sanomme, että me todellakin tarvitsemme tätä yksinkertaistamista. Se on todella tarpeen, jos haluamme olla menestyksekkäitä kahdeksannessa puiteohjelmassa. Sitten vielä eräs asia, joka viekin minut toiseen mietintööni, joka on vähän laajempi kysymys, kun on kyse Itrestä ja Galileosta, tarvitaan jonkinlaista suojavallia, jotta ei ikään kuin väärinkäytettäisi tätä seitsemättä puiteohjelmaa, niin kuin nyt näemme, meillä on ongelmia ITERin, ITERin rahoittamisesta. Ja sitten lopuksi, eh, ja tämä on kuitenkin erittäin tärkeää, korostan sitä, että eh, yleisesti ottaen tarvitsemme enemmän eh, rahoitusta tutkimusta ja kehitystä varten, jos haluamme olla menestyksekkäitä. Tämä on saanut paljon tukea. Me kaikki tiedämme, Kuten viime eh, viikolla Karikan mietinnössäkin korostimme, eh, että me eh, tarvitsemme näitä määrärahoja. Tämä on siis aivan linjassa sen mietinnön kanssa, josta äänestettiin viime viikolla täysistunnossa tässä lyhyesti tästä lausunnosta. Tämän suhteen meillä ei vielä ole aikataulua vastuuvaliokunnalta, joten emme ole kovinkaan pitkällä siinä. Yritän tehdä läheistä yhteistyötä Raimerin kanssa, koska se mitä me sanomme Euratomista liittyy hyvin paljon ITERin rahoitushaasteisiin jälleen kerran ja sen linjaan, jonka me olemme siinä ottaneet, joka, joten tämä on, tämä, tästä tuskin tulee kovin pitkä lausunto luonnos. Ajatuksena voitaisiin, että tätä kokonaissummaa voitaisiin alentaa noin sadalla miljoonalla eurolla, koska japanilaiset laskevat rahoitusta ja kaikki muut tulevat tekemään samoin johtuen tästä ikävästä tsunamikatastrofista Fukushiman alueella. Ja sitten tämä toinen luulen, että meillä on poliittista tukea sille, että tässä täytyy määrärahoja uudelleen järjestellä niin, että keskitytään ydinturvallisuuteen. Tämä saa suurta tukea tässä parlamentissa ja tämäkin on otettava esille, kun me sitten vihdoin laadimme tämän toisen lausunnon Euratomista. Mutta tämä lyhyesti puheenjohtaja on näiden kahden lausunnon tilanne ja kuten sanoin, ensimmäinen lausunto varsin pitkällä ja tarkistusten jätön määräaika Määräaika on huomenna ja odotan rakentavia tarkistuksia ja yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, jotta saan lopullisen lausunnon muotoiltua. Tässä kaikki puheenjohtaja. Merci, euh, mon cher collègue. Kiitoksia arvon kollega. Tämä oli hyvin selkeä esitys. Herättääkö se kommentteja tai kysymyksiä kollegojen piiristä? Raimer, ole hyvä. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti sanoa pari sanaa ITERistä ja jälkirahoitusongelmista, joita ole vielä ratkaistu. Minun täytyy sanoa, että minä olen hyvin huolestunut siitä, miten komissiossa ja neuvostossa tätä teemaa käsitellään komission ehdotusten pohjalta. Ihan aluksi haluaisin jakaa hyvin kummallisen kokemuksen viime viikolta. Strasbourgin viikolta sain torstai-aamuna e-mailin hyvin tärkeältä pääosastolta, joka käsittelee tätä teemaa henkilöiltä, joilla on suhteita parlamenttiin joskus 9 ja 10 välillä torstaina, ja se sisälsi pyynnön, hyvin tärkeä pääjohtaja, mutta ei budjettijohtaja, haluaa torstaina iltapäivänä ja viimeistään perjantaina Brysselissä käydä kanssani keskustelun aiheesta, koska hän on menossa Japanin ITER-neuvostoon seuraavalla viikolla. Anteeksi nyt vain, että kyllä miten, kun, miten niin pimeitä nämä ihmiset oikeastaan ovatkaan. Ö, ihmettellä täytyy, sanon tämän nyt aivan suoraan. Mitä ne oikein kuvittelevat, että miten parlamentin kanssa oikein toimitaan ja miten parlamentin jäseniä kohdellaan? Hyvähän se on, että ymmärretään, että kansainvälisten konferenssien edellä täytyy keskustella parlamentin kanssa hieman intensiivisemmin ja varsinkin budjettiviranomaisen kanssa ennen kuin sitoudutaan kansainvälisiin velvoitteisiin. Kuten aikaisempi komission jäsen Ferrero Waldner myös ennen kuin meni kansainväliseen konferensseihin aina kävi läpi asioita budjettivaliokunnan kanssa ja ulkoasianvaliokunnan sen jälkeen, kun joitakin huonoja kokemuksia oli kerätty, mutta ei tällä tavalla. Tällä tavalla näitä asioita ei kyllä hoideta. Kyllä se nyt on jo aika epäsopivaa, että tuolla lailla toimitaan. En sitten myöskään tiedä, onko olemassa edes mahdollisuuksia siihen, että neuvosto pääsee yhteisymmärrykseen keskenään ennen kesätaukoa. Siitä, että jostain järkevästä tarjouksesta siitä, että miten tämä ITER oikein rahoitetaan. Täällä on taas tämä ö, tavanomainen sekoitus täydentävää rahoitusta ja ö, siirtoja ynnä muuta. Minä olen kuullut, että on jäsenmaita, jotka asettavat kokonaissumman kyseenalaiseksi, että sen pitäisi olla alhaisempi, koska täytyy hieman asettaa painetta uusille hallintostruktuureille. Sitten on toisia jäsenmaita ilmeisesti, jotka sanovat, että odotetaan nyt ensin, miten tuo 15.10. tuo maatalous tilikausi saadaan päättöön, koska täällähän ovat vielä nämä vihannesavustukset, jotka täytyy saada jostakin ja täytyy katsoa, mihin käyttämättömiä rahoja oikein saadaan käytetyksi ja sittenhän tietysti täytyy saada asiat myös sillä lailla sovituksi, että 2012 budjettiin luvut näyttävät sellaisilta kuin me haluamme. Tällä ja ensi viikolla minun mielestäni meidän täytyy hyvin tarkkoin katsoa, mitä keskusteluja neuvostossa tästä aiheesta käydään. Myös ajatellen heinäkuussa tapahtuvaa trilogiaa, koska se mitä nyt ei saa tapahtua, on se, että neuvoston epäpätevyys ja kyvyttömyys saa aikaan sen, että syntyy vaara, jolloin asioita taas paketoidaan ja sitten ne taas äh, leviävät kuin jokisen evät ja sitten taas äh, julkisuudessa esitetään, että parlamentti olisi tästä vastuussa, kun nyt tarvitaan tämä erillispäätös tästä ITERistä. Ja tämä on nyt aika mielenkiintoinen testitapaus äh, liittyen siihen, mitä tarkoittaa yksimielisyys budjetista silloin, kun erimielisyyksiä on. Eli mitä neuvosto nyt haluaa muutoksia esimerkiksi eh, Lissabonin sopimuksen eh, pöytäkirjajulkilausuman suhteen. Ja sitten se yrittää eh, asettaa parlamentin seinää vasten Lissabon paketista ja adjustmenteistahan me emme tule pääsemään sopimukseen. Ja tästä tulee varmasti hyvä oppimisprosessi myös muutamille neuvoston jäsenille. Minä haluan nyt sanoa tämän herra puheenjohtaja sen takia, että meidän ehkä ennen trilogia, kenties 27. päivä, me ehkä voisimme eh, ja joudummekin suljettujen ovien takana tästä vielä keskustelemaan. Ja ehkä meidän pitäisi mennä myös julkisuuteen näiden asioiden kanssa, jotta tämä, keskusteltua menistä ensin perusteellisesti, jotta tämä nyt ei johda taas siihen, että neuvoston toimintakyvyttömyys ja komission puutteet eivät jälleen kerran johda siihen, että meidät taas leimataan pahoiksi pojiksi koska minä olen kyllä huolestunut siitä, miten neuvostossa nyt tämän asian suhteen toimitaan, ja komissiokin varmasti yrittää siellä omia juoniaan punoa, eikä ehkä ihan vakavasti nyt työskentele näiden lukujen kanssa. Kiitoksia. Kiitos Raimer. Anjensen, ole hyvä. Well, I'd like... Haluaisin kiittää Raimeria tästä tilanteen selvennyksestä. Jos kohta se ei ole kauhean selkeä. Haluaisin todeta, että koska olen Kadarashin, koska olen valtuuskunnan toinen johtaja ja olen käynyt paikan päällä Iteria pähkäilemässä. Tällä hetkellä komissaari asiasta vastaava komissaari painostaa aika paljon, että jotain tapahtuisi. Joten olen iloinen Raimerin ehdotuksesta siitä, että asia otettaisiin käsittelyyn pikapuoliin. Ja vastaus pitäisi saada valiokunnan puheenjohtajalta, ei ainoastaan valtuuskuntien puheenjohtajilta. Ja kun asiasta keskusteltiin paikan päällä, niin se ei ollut mikään helppo juttu. Eri toten, koska parlamentissa ongelma ei ole itse hanke, paitsi ehkä vihreille, vaan nimenomaan sen rahoittaminen. Eli komissio on ehdottanut että aikamoinen siivu rahaa otettaisiin pois tutkimusbudjetista ja neuvosto on yhtä mieltä. Nyt tietysti ehkäpä voidaan sanoa, että neuvosto on liikahtanut, koska alun perin se halusi ottaa kaiken pois, mutta aika vaikea edelleenkin parlamentin on vaikea olla parlamentin on edelleenkin vaikea olla yhtä mieltä. Siksi on vaikea tehdä päätös. Ja sitten kaiken tämän lisäksi neuvostossa on vielä lisäongelmia, joten tässä vaiheessa on aika hankalaa tehdä mitään järkevää päätöstä. Madame Carvalho. Kiitoksia. Rouva Carvalho, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kiittää esittelijää ja keskityn tähän yhteiseen strategiseen puitteistoon. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa tästä lausuntoluonnostuksesta, jonka esittelijä on jo sitten nyt haluaisin ainoastaan korostaa näiden asioiden lisäksi, joita valmistelija on nostanut esiin, sitä tarvetta, että on luotava tiekartta tätä kolmen prosentin tavoitetta varten niin, että ponnistelut, joita komissio tekee, myöskin saavat seurausta jäsenvaltioissa sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tämä on kappale, joka oli myös sure mietinnössä ja minun mielestäni se pitäisi löytyä myös täältä. Meidän tulisi korostaa tätä kolme prosenttia ja miten kolmen prosentin tavoite voidaan saavuttaa investoinneissa tutkimukseen ja kehitykseen. Me myös haluaisimme myös korostaa sitä, että yhteinen strategiakehys sitoutuu huippuosaamiseen ja että olisi täydentävyyttä rakennerahastoista, jonka tulisi myöskin kesittyä tutkimukseen, mutta ennemminkin tutkimuksen kapasiteettien luomiseen. Tarvitsemme kuitenkin täydentävyyttä ja jonkinlaista sääntöjen yhtenäväisyyttä, koska tällä hetkellä meillä on hyvin erilaiset säännöt ja tästä syntyy este tutkijoille niissä maissa, joissa tutkijat voivat päästä rakennerahaston kautta rahoituksen pariin ja he hakevat myös tästä toista rahastosta, niin säännöt ovat aivan e, erilaiset, joten nyt kun me yritämme saada aikaan yksinkertaistamista e, yhteisen strategiakehyksen kautta, meidän tulisi myös katsoa e, tutkimuksen rahoitusta rakennerahastojen kautta. Ja vielä eräs asia, jolla voitaisiin kannustaa se, että meillä on välineitä, jotka ovat joustavia, nopeita ja helppoja käyttää yhteistä tutkimuspuiteohjelmaa varten. Tähän mennessä tämä ohjelma on ollut hyvin monimutkainen ja meidän tulisi kannustaa komissiota keksimään yksinkertaisempia ja nopeampia tapoja, jotta voidaan luoda yhteisiä strategisia toimia EUn ja jäsenvaltioiden välillä – nämä asiat halusimme mainita, mutta yleisesti olemme samaa mieltä siis valmistelijan kanssa. Kiitoksia. James Ellis. Kiitoksia, James Ellis. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin olla iloita ja sitten iloinen näistä kummastakin esittelijän kommenteista, koska tämä on hyvin tärkeä tuleva, tulevien varojen käyttöalue ja tämä suurempi riskitoleranssi ja yksinkertaistaminen eh, joka tulee esille meidän keskusteluissamme säännöllisin väliajoin. Tämä on hyvin tärkeää. että Meidän täytyy saada takaisin ne tutkijat, jotka vieraantuivat tästä prosessista, koska se ei ollut tarpeeksi yksinkertainen, eli että saamme heidät takaisin tänne, eivätkä he lähde jonnekin muualle maailmalle, jos vain voimme tämän välttää. Mitä tulee ITERiin, minulla on kaksi kommenttia tässä. Haluaisin äh, tervehtiä äh, ilolla näitä tuloksia. Mietintö on erinomainen ja tämä näyttää tulevan hyvin järkevästä lähestymistavasta. Eh, eli se, miten meidän tulisi näitä varoja eh, kontrolloida, tämä on hyvin suositeltavaa, mutta se minua huolestuttaa, mitä Raimer sanoi tästä prosessista tulevien viikkojen aikana, ja tämä on viimeinen asiakohta, niin tämähän liittyy vaalipiireihin, ja sikäli että tässä on myös linkki JET-projektin kanssa, jo, ja milloin se sitten saadaan aikaiseksi, ehkä 2014-2015, ja siinä on hyvin paljon tietoa ja asiantuntemusta ja tutkijoita, jotka haluavat tuoda iteriin tämän tietonsa ja osaamisensa jollakin aikavälillä. Ja minun mielestäni olisi hyvin harmillista, että meillä olisi tämä eurooppalainen asiantuntemus ja sitten se vähitellen leviäisi ja lähtisi pois, katoaisi ulottuviltamme. Jos JET-projekti, JET-projektin rahat loppuvat, niin sitten tämä hankaloituu. Eli siksi minä olen hyvin vahvasti kannatan ITER-projektia. Joten voisinko pyytää, että trilogiin mennessä me pääsisimme edes budjettiviranomaisen kesken yksimielisyyteen 2012 vuoden suhteen. 2013han on myös tärkeää, mutta me emme voi kaikkea tehdä, mutta voimme yrittää päästä yksimielisyyteen budjettiviranomaisen kummallakin puolella ennen lomia, koska jos me tulemme syyskuussa takaisin ja sitten jos JET-projektista vuotavat rahat pois ja siellä ei ole tarpeeksi rahaa, niin sitten syntyy tilanne, joka olisi hyvin epätoivottava. Kiitos James. Me olemme hyvin tärkeän haasteen edessä todellakin. Ja kuten useat teistä, erityisesti Raimer jo sanoi, olen aika huolestunut siitä, miten ITER-asiakirjakokonaisuus kehittyy. Ja minulla on etenkin vaikutelma siitä, ettei neuvosto tiedä, mitä se haluaa. Viimeisten kehityskulkujen valossa näyttää siltä eh, sekä tieteellisten kehityskulkujen, rahoituksellisten että poliittisten kehityskulkujen valossa siis, Näyttää siltä, että neuvosto ei tiedä, mitä se tahtoo. Ja selvää on, että jos uusien menojen rahoitus täytyy kokonaan rahoittaa puiteohjelma, tutkimuksen puiteohjelmasta, silloin tämä ohjelma tulee menettämään sitä tarvittavaa kriittistä massaa, jotta siitä on hyötyä muilla alueilla. Eli me uhraisimme kaiken tähän yhteen projektiin, olisi nyt kuinka tärkeä tahansa, niin se ei välttämättä ole asia, jotta voimme viedä eteenpäin EUn taloutta innovaation, tutkimuksen ja Eurooppa 2020 hengessä, jos rahoitus kaikilla muilla alueilla, paitsi tässä suuressa projektissa, laskee. Eli tässä on nyt suuri hankaluus. Ymmärtäisin niin, että Unkarin puheenjohtajavaltio ja Puolan puheenjohtajavaltio tulevat esittämään uusia eh, ehdotuksia toimivaltaiselle ministerineuvostolle kenties jopa tulevina päivinä, ainakin tulevina viikkoina. Ja kuten Raimer ehdotti, meidän todellakin täytyy keskustella viimeisistä tiedoista, jotka olemme saaneet, jotta näemme, miten parlamentti ja budjettivaliokunta ottavat kantaa tähän asiaan. Ja tämä täytyy tehdä ennen trilogia. Mehän puhuimme tästä eilen koordinaattorien kokouksessakin ja olimme samaa mieltä koordinaattorien kanssa siitä, että tämä ö, aihe tulee esityslistalle trilogissa, ehdottipa parlamentti sitä tai ei. Joka tapauksessa siitä tullaan puhumaan trilogissa, eli meidän täytyy tietää, mitä kantaa me silloin puolustamme. Meillä tulee varmasti olemaan tilaisuus keskustella tästä keskenämme ensi maanantaina tässä yhteisessä kokouksessa Sure-valiokunnan ja budjettivaliokunnan välillä ja paikallahan tulee olemaan myös Euroopan komissio ja silloin me suljetuin ovin voimme keskustella tästä. Haluan sanoa tämän kaikille, jotka ovat mukana työssämme siten, että he eivät ole budjettivaliokunnan jäseniä. Meillä siis tulee olemaan yhteinen suljetuin ovin järjestettävä kokous parlamentin budjettivaliokunnan ja näiden vastuullisten henkilöiden kanssa. Ja siellä on tarkoitus katsoa, mikä ö, on tilanne tässä valmistelutöiden vaiheessa, kun puhutaan monivuotisesta rahoituspuitteista ja suurista mm, tämän vuotisista budjettikokonaisuuksista. Ja ITER on siis yksi josta meidän täytyy keskenämme puhua. Kiitos kaikille puhujille. Herra Haglund, voisitteko te pitää loppupuheenvuoron tästä keskustelusta? Uh, first of all on the... Kiitoksia puheenjohtaja ensinnäkin vihreästä kirjasta seuraavasta puiteohjelmasta on helppo olla samaa mieltä Karvalion kanssa. Varmasti voimme, jos huomiseen mennessä ehditte laatia tarkistuksia, niin voimme ottaa ne huomioon. Ja tämä tiekarttakysymys on myös asia, joka varmasti saa yksimielisyyden tai konsensuksen taakseen. Sitten mutkikkaampi juttu siitä, se mutkikkaampi juttu, siitä voin olla yhtä mieltä puheenvuoron käyttäjien ja puheenjohtajan kanssa. Jamesille sanoisin, että meidän täytyy välttää, aivan kuten Raimer sanoi, jos joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa rahaa puuttuu, niin ei pidä asettautua sellaiseen tilanteeseen, että sitten voitaisiin syyttää meitä, koska asiahan on niin, että ITER-hankkeen rahoittaminen on ollut riittämätöntä. Neuvosto on toiminut heikohkosti ja nyt pyytää meitä kaivamaan kuvetta. Ja jos nyt sitten näyttäisi, aletaan väittää, että on parlamentin syytä, että meillä on rahoitusongelmia, niin se ei ole reilua. Saattaa käydä niin, että sitten ihmiset, kuten James, joutuvat hankalaan tilanteeseen omissa ma- omassa vaalipiirissä, niin muille käy samoin. Joten me emme halua olla tässä syntipukkeina – ja siksi olenkin tyytyväinen mahdollisuuteemme voida käydä strategista keskustelua in camera. Ja voimme sitten myös suurelle yleisölle kilottaa imagoamme. Meidän täytyy pyrkiä neuvoston ja komission kanssa ratkaisemaan tämä kysymys. Ei vetele se, että puiteohjelmalta viedään rahaa. Ainahan voimme neuvotella ja ehkäpä löydämmekin yhteistä maaperää. Mutta se ehdotus, joka tällä hetkellä on pöydällämme, ei ole sellainen, jonka pohjalta voitaisiin löytää yhteistä maaperää. Tässäpä enemmän tai vähemmän se, kuinka minä näen tilanteen tällä hetkellä. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Donc... Kiitos esittelijälle ja muistutan teitä nyt siitä, että vihreästä kirjasta Ja tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta tarkistusten jättöaika on 16.6. kello 13. Ja meidän täytyy hyväksyä budjettivaliokunnassa tuo mietintö 12. ja 13. heinäkuuta pidettävässä kokouksessamme jotta sitten voimme valmistautua 38. Itressä pidettävän äänestykseen ja syyskuun täysistuntoviikolla pidettävään äänestykseen, siis syyskuun toisella täysistuntoviikolla. Sitten ydinaiheinen aiheinen mietintö. Siinä on määräaika jo mennyt umpeen ja siitä on tarkoitus äänestää lokakuun täysistunnossa. Arvon kollegat, me olemme nyt päässeet eteenpäin nopeammin kuin kuvittelimme, eli aina parempi. Aikaa säästyy, joten ehdottaisin sitten, että menemme kohtaan 12. Kollegamme Kotsoliino on täällä paikalla ja annan teille puheenvuoron muille budjettivaliokunnan jäsenille sanon, että me olemme työskennelleet niin hienosti, että me olemme saaneet paljon nopeammin kuin ajattelin näitä töitä tehtyä. Ja olen Serbian varapääministerille kertonut, että me olemme valmiita kuulemaan häntä iltapäivän kokouksen ensimmäisessä osassa Eli ehdottaisin, että käymme nyt läpi Kotsoliinon mietinnön ja yritämme saada 15.30 suurin piirtein Serbian varapääministerin tänne. Ja sitten me äänestämme Barbaran mietinnöstä heti sen jälkeen. Selostamme työllisyysvaliokunnalle, että itse asiassa äänestimme kello 19, eikö niin? Ja näin me sitten pääsemme aikaisemmin lähtemään, eiköhän se ole kaikkien intressi. Jan. Sitten meillä on vielä herra Surjanin mietintö ja sen voimme käydä läpi joko nyt kohta tai sitten iltapäivän kokouksen aluksi. Eli riippuen siitä kauanko Kotsoliinon mietintöä menee, niin Laslo voi sitten puhua joko sen jälkeen tai heti lounastunnin jälkeen. Herra Kotsolin, olkaa hyvä. Eli teidän mietintönne koskee köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaista foorumia. Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Meidän täytyy antaa lausuntomme eh, eurooppalaisesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan foorumista. Tiedämme, että tämä on yksi 2020-strategian eh, prioriteeteista ja me kaikki tiedämme, että me myös tarvitsemme tätä eh, foorumia tai työkalupakkoa takia sosiaalisen syrjäytymisen ja kasvavan köyhyyden torjumiseksi Euroopassa. Me myöskin tiedämme, ja se on kolmas ajatus tässä, että jäsenvaltioiden rooli on tässä erittäin tärkeä. Joten mihin me nyt voimme keskittää vielä huomiomme enemmän vaikuttaaksemme budjettivaliokunnan lausunnolla. Minä tässä olen nostanut esiin kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että meillä täytyisi olla enemmän johdonmukaisuutta yleisten lausuntojen kanssa, joita me valiokuntina, parlamenttina ja jäsenvaltioina teemme, ja sitten niiden konkreettisten määrärahojen välillä, joita me annamme käyttöön köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen nämä samat suosit, nämä suositukset, jotka 7. kesäkuuta komissio antoi ensimmäisistä jäsenvaltion uudistusohjelmista, osoittavat, että jäsenvaltioiden on kiinnittävä enemmän huomiota siihen, että ne ilmoittavat millaisia tarkkoja toimia ne panevat täytäntöön syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi. Myöskin kansalaisjärjestöt vetoavat parlamenttiin, komissioon ja jäsenvaltioihin, että ne olisivat johdonmukaisia ja huomioisivat näitä kysymyksiä enemmän. Joten meidän täytyy budjettivaliokuntana osoittaa, että tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta, enemmän yhteistyötä, enemmän yhteyttä niiden poliitikkojen välillä, joita ilmoitamme ja niiden toimien välillä, joita teemme ja sitten niiden määrärahojen välillä, joita annamme näitä toimia varten. Meidän täytyy myös itsemme ryhtyä pohtimaan meidän parlamenttina instituutiona, koska on hyvin epäselvää, miten budjetin puitteissa määrittelemme eh, köyhyyden ja eh, sosiaalisen syrjäytymisen torjuman. Eh, me luomme erilaisia välineitä ja vaadimme jopa, että vuonna 2012 nostetaan määrärahoja prosentilla, mutta sitten kun meidän tulee selvittää, että minne nämä määrärahat menevät, niin sitten tilanne onkin hankalampi, joten meidän mm, tulisi budjettivaliokunta tehdä tämä ensimmäinen suuri askel. Tarvitsemme enemmän avoimuutta, selkeyttä jäsenvaltioissa, mutta samanaikaisesti tarvitsemme myös enemmän avoimuutta ja selkeyttä siinä, miten me käytämme yhteisön budjettia. Toinen asia, jonka haluaisin valiokunnalle esittää, on se, että meillä ei ole minkäänlaista toiminnan tai politiikan puutetta tällä saralla. Meillä on ollut hyvin paljon politiikkaa köyhyyden torjumisessa, mitä tulee sosiaalirahastoon, pakolaisrahastoon, aluekehitysrahastoon. Ja myöskin ne kattavat politiikat, joita Euroopan unioni on kehittänyt näinä vuosina. Ongelma on se, että meillä ei ole tarkistusta, meillä ei ole ar- säännöllistä tilanteen arviointia. Jos nyt me emme siis katso, että millaisia vaikutuksia näillä erilaisilla toimilla on konkreettisesti ollut, koska meillä on ollut toimia vuodesta 2007 vuoden 2013 asti, ja siksipä pyytäisin valiokunnalta vielä mielipidettä tai ajatuksia tästä. E, eli se, että pyytäisimme eräänlaista vaikutusten arviointia niille toimille, joita olemme ehdottaneet ja joita varten määrärahoja tarjoamme, erityisesti mitä tulee kohesiopolitiikkaan. Minä keskittyisin tähän, koska kyseessä on siis ainoastaan lausunto, joka budjettivaliokunnalle annan. Keskittyisin siis näihin kahteen asiaan. Ja tämä olisi budjettivaliokunnan panos tässä köyhyyden torjunnassa ja sosiaalisen syrjinnän torjunnassa ja yrittäisimme tehdä tästä äm, toiminnasta konkreettisempaa ja avoimempaa. Kiitoksia arvon kollega ja sitten herra Kozlowski, olkaapa hyvä. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że zgadzam się z opinią. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä sen kannan kanssa, jonka mukaan meidän tulisi peräänkuuluttaa konkreettisia esi- selityksiä komissiolta. On tärkeää, että foorumilla on riittävästi varoja. Tämä foorumihan on monivuotinen hanke, joten mielestäni sen pitäisi näkyä aina budjetissa eikä ainoastaan ensi vuoden budjetissa. Tutkimuksen puiteohjelma, seitsemäs puiteohjelma on tärkeä, mutta en minä ole sitä mieltä, että se on välinen numero yksi luettelossa. Pikemminkin olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, joka sanoo, että täytyy luoda sellaiset olosuhteet, jotka ovat myötämieliset ja jotka johtavat siihen, että että maaseudun kehitysvarat toimisivat paremmin ja tätä, näitä varoja voitaisiin täydentää muilla varoilla, kuten vaikkapa äm, globalisaation sopeutumisvaroilla. Mitä tulee maaseudun kehitykseen, ää, tarvitsemme myös jäsenvaltioiden rahoitusta, kun haluamme tätä foorumia viedä eteenpäin. Ja myös eurooppalaisesta ohjausjaksosta tulisi hyötyä tässäkin yhteydessä. Niin ikään meidän tulisi ottaa huomioon se, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat. Komission ehdotuksessa ei puhuta pk-yritysten tärkeydestä. On, <clears throat> on syytä alleviivata sitä, että kolme neljännestä Euroopan työpaikoista löytyvät nimenomaan PK-yrityksistä. <clears throat> ja lii. Ja uu, nimenomaan PK-yrityksissä on ö, työpaikkojen luominen on omiaan ö, torjumaan köyhyyttä. Olen tyytyväinen siihen, että Kotsolino alleviivasi suurten kaupunkien ongelmia. Niissäkin täytyy torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä, mutta täytyy muistaa, että samankaltaiset ongelmat koskevat myös maaseudun asu, maaseutujen asukkaita, ja näiden on paljon vaikeampi päästä käsiksi eri apuorganisaatioihin. Erityisesti työttömien henkilöiden lapset joutuvat kärsimään. Heillä on vaikeaa esimerkiksi päästä hyvin kouluihin, saada koulutusta, he eivät pääse välttämättä internettiin käsiksi, JNE. Joten aivan kuten e, esittelijä alleviivasi, niin meidän täytyy ottaa myös huomioon vammaisten ihmisten asema. Joten on syytä puhua myös vammaisten ihmisten työllisyysmahdollisuuksista. Myös niin sanotulla riskivyöhykkeellä olevien henkilöiden työllistymisestä tulee puhua maahanmuuttajien naisten. Niin tulisi korostaa heidänkin kouluttamistaan, myös ammatillista kouluttamistaan, jotta he pääsisivät pois hankalasta tilanteestaan. Koulutus ja ammatillinen koulutus ovat äärimmäisen tärkeitä välineitä, kun halutaan torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Ja vielä yksi huomio. En ole yhtä mieltä esityksen kohdan yhdeksän kanssa, koska siinä puhutaan kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien työntekijöiden samoista oikeuksista – Kuitenkin olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siinä kohtaa, kun hän puhuu haavoittuvaisista ryhmistä. Heillä tulisi olla mahdollisuus päästä vuotuisiin kokouksiin. Ää, muun muassa 17. ja 18. lokakuuta Puolassa järjestetään tällainen foorumin kokous. Kiitoksia arvon kollega. Nämä ovat poliittisesti meille hyvin vaikeita kysymyksiä koska niiden poliittinen tärkeys on hyvin suuri kaikissa kansallisvaltioissamme ja monet näistä sosiaalisista ongelmista, joita meillä on eri maissa, liittyvät talouskriisiin ja talouskriisistä meillä EUn tasolla on toimintavälineitä, sisämarkkinoiden hyvä toiminta, kansallisten talouspolitiikkojen koordinointi ja niin edelleen. Ja sosiaalisen politiikan alalla meillä on hyvin paljon vähemmän juridista toimivaltaa ja myös budjettivälineitä. Niinpä me jatkuvasti olemme siinä dilemmassa, koska tämä kuitenkin on meidän huolen aiheitamme ja kansalaiset odottavat meiltä, että me puhumme sosiaalisista ongelmista ja elintaso-ongelmista, tulo-ongelmista, köyhyydestä ja syrjäytymisestä ja niin edelleen. Ja samaan aikaan kuitenkin jäsenmaat ovat ennen kaikkea vastuussa näistä alueista, eli EU voi vain täydentää näitä ö, alueita. Mutta kuten esittelijämme ehdottaa, herra Koslostikin ehdottaa, meidän täytyy pyrkiä toimimaan siten, että ne välineet, joita unionilla on, ovat tehokkaampia ja paremmin toteuttavat yhteisiä päämääriä. Herra Kozolino, haluatteko vastata herra Koslovskille? Olen samaa mieltä suurista osista hänen huomioista. Voimme varmasti tehdä yhteistyötä ja tehdä yhteisen budjettivaliokunnan ehdotuksen. Siis no? Loistavaa, se varmasti toimii tämän asian suhteen erittäin hyvin, eli muistutan teitä vielä aikataulusta. Määrä aikatarkistuksilla on 21.6. Ja meillä olisi tarkoitus tämä lausunto hyväksyä budjettivaliokunnan kokouksessa 12. ja 13.7. niin, että työvaliokunta, anteeksi, työllisyysvaliokunta saa sitten tietonsa meidän kantamme äänestystä varten, joka tulee 8. syyskuuta sitten on vuorossa heillä. Nyt ehdotan teille, että annamme puheenvuoron Laslo Surjanille kohta 11 esityslistassa talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Ja tämä on siis hänen lausuntonsa, jonka me annamme Ekon valiokunnalle, joka on toivonut meiltä tällaista lausuntoa. Eli tämä on aika tärkeä kysymys. Laslo, ole hyvä. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. That's really an important Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeä asia. Olen yhtä mieltä siitä. Kuitenkin. Jos äh, haluaisimme kritisoida Ekoon asiakirjaa, niin olisin ehkä hiukan jyrkempi kuin nyt. Mutta mielestäni meidän täytyisi nyt rajoittautua budjettivaliokunnan tehtäviin, joten lausuntoni on vähän rajo, rajoittunut. Minusta nähden on aika hullunkurista määrätä komissiota tarjoamaan tiettyä materiaalia tiettynä päivänä, esim. 10, 10 ensimmäistä. Mutta Ekon valiokunta saa tietysti keskustella asiasta niin kuin haluaa, ja meidän täytyy sitten keskustella asiasta budjetin kannalta. Tässä lyhyessä lausunnossani keskityn ainoastaan viiteen kohtaan. Ja tämä voidaan oikeastaan typistää viiteen sanan Ensimmäinen on ajoitus. Koko prosessin tulisi keskittyä vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Se on ensimmäinen tärkeä pointti. Kohta kaksi. Se voitaisiin kiteyttää sanaan synergia. Me peräänkuulutamme enemmän synergiaa kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin budjetin välillä. Kolmas kohtamme on se, että haluaisimme säilyttää parlamenttien väliset kokoukset, jotka ovat olleet vuotuisia – Joskus kyse on tietynlaisesta kohteliaisuudesta, kohteliaisuuskäynnistä, mutta toisinaan taas nämä kokoukset ovat erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä. Ja nyt kun puhumme eurooppalaisesta ohjausjaksosta, niin se on todella antanut ajatuksen ruokaa näille parlamentin välisille kokouksille. Kohdassa neljä mainitsemme kohesiopolitiikan olen ö, saanut muutamia yksityisiä kri, kriittisiä huomioita. Minulta on kysytty, miksi vain komission kohesiopoli, miksi kohesiopolitiikka on tässä mainittu vain. Minusta kohesiopolitiikka on 2020-strategian tärkeä, yksi tärkeimmistä välineistä, ja siksi on mielestäni vain kohtuullista ja oikein mainita se. Ja pelkäänpä, että monet tärkeät budjetin kohdat eivät ole niin relevantteja. Tietysti jos esitätte tarkoituksia, niin toki ottaa ne huomioon ja yritän saada aikaan niin laajan konsensuksen kuin mahdollista. Ja ihan lopuksi, aivan kuten viimeksikin, kun puhuin eh, tästä lausunnosta, niin totesin ja totean nytkin, että meidän tulisi kunnioittaa tiettyjä arkaluontoisia seikkoja, mutta suurimmat eroavaisuudet ohjausjakson suhteen vallitsevat komission ja neuvoston välillä, ja Ekon komitealle meidän tulisi, valiokunnalle tulisi välittää se viesti, että parlamentti on oleellinen osa tätä prosessia. Meidän tulisi voida ähm, osallistua äh, prosessiin joka tapauksessa ja ainakin saada riittävästi tietoa, informaatiota, jotta yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa voimme viedä eteenpäin tärkeitä asioita. Voimme nähdä, kuinka paljon rahaa kansallisissa budjeteissa on varattu 2020 strategian ja niin edespäin. Joten tässä vaiheessa puheenjohtaja, tämä on ehdotukseni. Olen avoin keskustelulle varjoesittelijöiden kanssa ja muidenkin kanssa, joita tämä asia kiinnostaa. Ja jos oikein muistan, niin viimeksi esitin teille jo aikataulun, se näkyy myös koko Newsista. Meillä on noin karkeasti viikko aikaa tarkistusten jättämiseen. Ja sitten voimme tehdä se, mikä meidän pitää tehdä. Lehdistössä on ollut sellaista huhua, että komission ja neuvoston välillä ää, äh, olisi jännitteitä. No se, mitä se meitä kiinnostaa, se ei ole meidän heiniämme. Ei se minusta mukavaa ole, mutta silti olen saanut sellaisen vaikutelman, että komissio ei oikein ymmärtänyt jäsenvaltioiden toiveita ja pyrintöjä. Koko prosessihan alo- alkoi jäsenvaltioiden aloitteesta. Se on ihan vapaaehtoinen prosessi. Komissio joskus käyttäytyy ikään kuin oppimestari, läksyttää ja jopa rankaisee jäsenvaltioita. Mutta jäsenvaltioiden tehtävähän on tätä prosessia viedä eteenpäin. Tulevaisuudessa koko prosessin tulevaisuus on siis jäsenvaltioiden käsissä. He ovat sen aloittaneet ja heidän täytyy tehdä työnsä – ihan riippuen siitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat halukkaita harmonisoimaan talouspolitiikkoja. Rahapoliittiset kysymykset ovat ihan eri juttu. Meidän kantamme on siis ihan yksinkertainen. Me emme tällaisiin keskusteluihin puutu. Toivottavasti tällä, tämän puheenvuoron myötä saan teidän tukenne. Si, monsieur le rapporteur, pour... Kiitoksia herra esittelijä tästä erittäin selkeästä esityksestä, kuten myös mietintöluonnoksestanne. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihepiiri ja budjettivaliokunta todella voi täydellä oikeudella tehdä ehdotuksia tästä aiheesta. Ja minun mielestäni meidän täytyisi erityisesti painottaa kahta asiaa, jotka ovatkin teidän tekstissänne, mutta joita voidaan sitten ehkä vielä parantaa tai täydentää, eh, jos teille sopii. Mä puhun myös koordinaattorien ja, ja varjojen kanssa sitten tästä, puhumme tästä viime, lopullisesta tekstimuodosta. Ensimmäinen päämäärä olisi sen ehdottaminen, että Euroopan, eurooppalainen budjetti ö, eh, saisi ö, eh, tämän eurooppalaisen ohjausjakson käytönsä. Tämän eh, Balzani on ehdottanut ja me olemme sen hyväksyneet. Ajatus, että me jo budjetista 2012 lähtien toteutamme tätä ohjausjaksoa on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Tämä ajatus on aivan keskeinen, koska Euroopan parlamentilla on jo monta kertaa ollut tilaisuus erityisesti budjettivaliokunnan aloitteesta – toivoa, että talousohjausjakson proseduuri, parha, paremman koordinaation toteuttaminen, kun puhutaan kansallisista budjettipolitiikoista, siis niiden koordinointi ei ainoastaan äh, ole vajeiden vastaista taistelua ja velan vastaista taistelua ja budjettileikkauksia, vaan nimenomaan se ulottuisi myös kansallisten budjettien sisältöön, jotta tämä koordinaatio olisi hyödyllistä ja jotta se takaisi vuosi vuodelta sen, että kansalliset budjetit ottaisivat huomioon Eurooppa 2020 tavoitteet. Kaikkien meidän jäsenmaidemme täytyy tehdä sääntöjä, vähentää menoja ja pienentää vajeita, mutta samanaikaisesti niiden on myös sitouduttava Eurooppa 2020 tavoitteisiin, koska jokainen osallistuu Eurooppa 2020 rahoitukseen, niin se on tärkeää. Ja muistatte varmaan, että lähtökohtaisesti neuvoston eh, päätelmissä ohjausjaksosta ja budjettikurista. Puhuttiin pelkästään vajeista, mutta viime Eurooppa-neuvostossa, eh, oliko se nyt maaliskuussa vai huhtikuussa, eh, otettiin mukaan tämä tavoite, jonka mukaan myös tarkistettaisiin saman prosessin ja proseduurin puitteissa se, että Eurooppa 2020 tavoite tulee hyvin toteutetuksi ja noudatetuksi näissä budjeteissa. Eli jos Eurooppa-neuvosto hyväksyy tämän uuden dimension tähän tilikauteen, niin silloin Euroopan budjetti tietysti täytyy ottaa tässä myös huomioon, koska voidaanhan ajatella, että vähintään puolet tai 60 prosenttia Euroopan unionin budjetista on nimenomaan Eurooppa 2020 tavoitteiden palveluksessa. Ja e, ehkä seuraavissa rahoitusnäkymissä vielä suurempikin osuus, koska Sure-valiokunnan hyväksymä mietintö tekee Eurooppa 2020 strategiasta koko tämän toiminnan selkärangan ja Euroopan, Euroopan budjetin selkärangan. Joten uskoisin, että jos me puolustamme tätä ajatusta ja saamme sen läpi, niin tällä olisi myös pedagoginen hyvin suuri hyve suhteessa kansallisiin hallituksiin ja parlamentteihin, koska se muistuttaisi niitä siitä, että ensinnäkin Euroopan budjetilla ei ole vajeongelmaa. 28 budjetista, jotka pöydän ympärillä ovat, on yksi ainoa, joka on aina ollut tasapainossa. Ja sitten taas Euroopan budjetilla on toinenkin hyvin suuri hyve, joka on se, että suurin osa sen menoista on omistettu Eurooppa 2020 tavoitteille. Toisin sanoen tämä vahvistaisi ja nostaisi Eurooppa-budjetin arvoa ja auttaisi meitä osoittamaan kaikille talousministereille – ja meidän kollegoillemme kansallisissa parlamenteissa, mikä on Euroopan budjetin erityisluonne. Tällä hetkellä eh, he haluavat kohdella meitä samansuuntaisesti kuin mitä tahansa kansallista budjettia, mutta me olemme hyvin erityinen budjetti ja meillä on hyvin erilainen toiminta eh, ja erilainen tasapaino. Meillä on hyvin korkea osa on taloudellisia toimia, jotka suurin osa on omistettu Eurooppa 2020 strategialle. Eli on hyvin tärkeää, että budjettiviranomainen osallistuisi Eurooppa-kokoukseen, eli niin, että me olisimme ikään kuin 28. osallistujana tuossa kokouksessa. Toinen tärkeä kohta, josta Laslo puhui, on parlamenttien mukanaolo tässä prosessissa ja proseduurissa, nimenomaan kansallisten parlamenttien, mutta toki jos, jos yhteisöbudjetti on mukana tässä prosessissa, niin toki sitten myös Euroopan parlamentti yhtenä parlamenttina muiden joukossa. Ja tämäkin on kiinnostava idea, koska se on idea, jota Euroopan parlamentti on ihan ensimmäisenä puolustanut, ja jotkut kansalliset parlamentit ovat sen sitten omaksuneet, eivät toki kaikki. Ja te muistatte varmasti, että me olemme puhuneet tästä Tämä oli aivan meidän keskustelujemme ytimessä viime työkokouksessa, joka meillä oli huhtikuussa eh, kansallisten parlamenttien kollegojemme kanssa, eli niiden budjettivaliokuntien kanssa Brysselissä. Ja tehän saitte siellä todeta, että he, ne kaikki olivat hyvin kiinnostuneita tästä ajatuksesta, ideasta, jonka mukaan hekin voisivat täysin olla mukana eurooppalaisen ohjausjakson proseduurissa. Eli äh, on eri tapoja, millä kansallinen parlamentti voi siihen osallistua. Ensimmäinen on nyt, äh, ollaan, ensimmäistä ollaan käynnistämässä kaikissa maissa. Jokainen parlamentti yrittää saada omalta hallitukseltaan äh, sen, että se voisi olla mukana kaikissa aloitteissa ja kaikissa toimissa, joita, joihin hallitus ryhtyy, oman maan hallitus ryhtyy suhteessa Brysseliin suhteessa tähän kansallisten politiikkojen koordinointiin ja suhteessa ohjausjaksoon. Ja tätä parhaillaan toteutetaan suurimmassa osassa jäsenmaita, ja tämä on aivan normaalia. Mutta toinen tapa, jolla kansalliset parlamentit voivat osallistua tähän työhön, olisi se, että ne osallistuvat Euroopan tasoiseen keskusteluun suoraan itseensä, nimittäin parlamentin välisten kokousten puitteissa, joissa tietysti Euroopan parlamentti olisi sitten myös mukana. Ja tämä lähestymistapa tuntui kovasti kiinnostavan kansallisten parlamenttien edustajia, jotka olivat huhtikuun kokouksessamme mukana. Ja mielestäni tämä on sellainen idea, joka, meidän pitää pitää yllä ja joka meidän pitää tuohon lausuntoon myös sisällystä, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että jos meillä ei ole täyttä kaikkien parlamenttien mukaanottoa, mukana oloa tässä eurooppalaisen johtausjakson proseduurissa ensimmäisestä päivästä lähtien tämä prosessi ei tule toimimaan. Jos se jää pelkästään vihkiytyneille sisäpiiriläisille omistetulle prose- proseduurille, eli toisin sanoen finanssiministerit, budjetti, valiokunta Koreper Euroopan parlamentin lausuntoinen, niin silloin koko tämän järjestelmän poliittinen oikeutus, legitimiteetti tulee olemaan heikko. Eikä se tosiasiassa tule olemaan sellainen, jonka jäsenmaat hyväksyisivät. Äh, esimerkiksi niiden oppositiopuolueet, media ja yleinen mielipide. Eli meidän on nyt tosiaan nähtävä tämä haaste nämä ideat, ehdotukset, joita budjettivaliokunta voi tähän asiakirjakokonaisuuteen tehdä, on erittäin keskeinen, erittäin tärkeä. Nyt me olemme toistaiseksi lähinnä keskustelleet Ekon valiokunnan kanssa ja he ovat ennen kaikkea kiinnostuneita siitä roolista, jota parlamentti voi esittää valvoakseen, mitä jäsenmaissa tapahtuu. No nyt liioittelen hiukan, mutta suunnilleen vähän tämän suuntaisesti tämä asia jäsenmaissa nähdään. Ja minä uskon, että se lisäarvo, jonka budjettivaliokunta voi tähän antaa, on se, että me eh, saisimme tämän asenteen kehittymään ja menemään eteenpäin. Eli emme me halua nyt tässä holhota poliittisesti jäsenmaita, vaan me haluamme auttaa jäsenmaita ottamaan huomioon omissa kansallisissa politiikoissaan aivan täysin ne tavoitteet, joita, jotka he ovat hyväksyneet, ne Eurooppa-tason tavoitteet, jotka he ovat hyväksyneet. Tällä hetkellä aivan perustavanlaatuinen tavoite on tietysti budjettivajeiden poistaminen, mutta myös tärkeä tavoite on pitkän tähtäimen ra- rahoitus näille suurille hankkeille, joita Eurooppa 2020 pitää sisällään. Ja minun mielestäni tämä olisi myös pedagogisesti avuliasta eh, siinä mielessä, että meidän on jatkossa puolustettava Euroopan budjettia eh, rahoitus näkymien tai puitteiden 2014-2020 välillä, koska kaikkihan ymmärtävät hyvin sen, että meidän täytyy antaa prioriteetti budjettikurille, ankaruudelle ja Sure-valiokunnan kanssa yhdessä me kovasti vetoamme ja puolustamme sitä, että meidän täytyy taata tietty Eurooppa-budjetin taso alkaen vuodesta 2014, jotta voimme osoittaa, että myös talouskriisin jälkeen on elämää, että me tulemme pääsemään ulos talouskriisistä ja sen jälkeen meidän täytyy päästä kunnon rytmiin, jotta voimme rahoittaa tulevaisuuden investoinnit. Eli tämä pedagoginen päämäärä suhteessa kansallisiin parlamentteihin ja hallituksiin on tärkeää ja siinä me voimme tuoda lisäarvoa tähän prosessiin, niin siinä, juuri niin kuin Laslo Surjan tässä omassa mietintöluonnoksessaan ehdottaa. Voimme yrittää löytää tosiaan vielä parhaat muotoilut näihin Laslon hienoihin ehdotuksiin, jotta pääsemme tällaiseen tulokseen. Jos muuta huomautettavaa tässä vaiheessa ei ole, minä kiitän teitä. Eli meillä tulee olemaan sitten vielä yksi sisällöllinen asia, aihepiiri iltapäiväksi. Ja se on herra Alfonsin erittäin kiinnostava mietintö, joka koskee eh, Euroopan unionin ja Verden sopimusta kalastuksen alueella. Ja sitten meille tulee tänne vieraksi Serbian varapääministeri. Ja sitten meillä on vielä Barbara Materan mietinnöstä viimeinen äänestys. Tämä tarkoittaa sitä, että me varmasti ö, saamme iltapäivällä aika kevyen kokouksen aikaiseksi, eli pääsemme lopettamaan melko aikaisin. Olen ehdottanut Serbian varapääministerille, että hän saapuisi aikaisemmin kuin oli puhe, eli hän pääsee tänne noin varttia vaille 4, 15.45. Eli ehdotan teille, että palaamme tähän kokoukseen kello 15.15. 15. Lähetämme kaikille jäsenille mailin nyt heti. Eli aloit- viivästymme hiukan tämän kokouksen alkamista. 15.15 15. aloitamme Alfonsin raportilla ja 15.45 saapuu sitten Serbian varapääministeri, joka sitten on täällä noin tunnin ja sitten me äänestämme ö, Materan mietinnöistä, mietinnöistä. Toivon tietysti, että mahdollisimman moni kollega pääsisi paikalle kohteliaisuudesta Serbian varapääministeriä kohtaan ja tietysti sitten myös äänestystä varten, mutta ihan varmasti lopetamme ennen 18.30. Lopetan istunnon. Kiitos.